I think we can start, especially No niin, voimme aloittaa, varsinkin kun Wim van de Kamp kysyy, että milloin sitä oikein aloitellaan. Niin, ollaan tässä jo 10 minuuttia myöhässä, joten eiköhän aloitella. Ensinnäkin iltapäivän koordinaattorikokouksen päätökset, ne on jaettu teille ja mikäli puoli seitsemän mennessä, eli kokouksen loppuun mennessä mitään ei ole aiheeseen liittyen ilmoitettu, niin ne hyväksytään. Eli tutustukaa ja huomauttakaa, jos jotain virheitä ilmenee. Viittaa tässä avulla käymäämme keskusteluun. Sitten toinen ilmoitus. Meillä on täällä kohta kaksi koordinaattori, kolme koordinaattoria paikalla, kuten kollega Balas, mutta hän ei pääsekään paikalle, koska lento on peruuntunut. Katsotaan, miten asia hoidetaan. Ehkäpä kollega Sheki pääseekin aikaisemmin tulemaan, jotta vältymme turhilta tauoilta. No niin, nyt keskustelemme sosiaalista osallisuutta EUn julkisessa liikenteessä koskevasta tutkimuksesta. Kollega Klovo Viti on täällä paikalla. Hän edustaa äh, Milanon yliopistoa ja tutkimuslaitosta ja hän voi esitellä meille tämän tutkimuksen. Oikein paljon kiitoksia siitä, että olette päässeet tänne vieraksemme. Okay. Uh, eh, many thanks for... Kiitoksia tästä kutsusta pitämään esittelyä näistä tutkimuksista, joita olemme tehneet tälle valiokunnalle. Tämä on nyt uusi asia, koska yleensä kun puhutaan julkisesta liikenteestä – hyvin vähän kiinnitetään huomiota sosiaaliseen osallistamiseen. No niin. Eli olemme antaneet käsitystä vähän, mikä linkki on sosiaalisen osallistamisen ja julkisen liikenteen välillä. Olemme tarkastelleet kirjallisuutta ja empiirisiä tutkimuksia Nyt on tunnustettu yhä paremmin, että jos halutaan torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, erityisesti tietyissä haavoittuvissa väestöryhmissä, julkinen liikenne on tärkeä, jotta voidaan saada nämä ryhmät yhteiskuntaan mukaan. Eli katsomme näitä yhteyksiä ja sitten annamme poliittisia esimerkkejä ja käytänteitä, joita on pantu täytäntöön kansallisella ja paikallistasolla ja sitten lopuksi korostamme tiettyjä kysymyksiä, joita voitaisiin tarkastella vähän syvällisemmin ja myöskin voitaisiin katsoa, millainen rooli EUn instituutioilla ja parlamentilla voisi olla, jotta saataisiin lisähuomioita liikenteen merkityksestä sosiaalisessa osallistamisessa. Eli keskustelemme siitä, mitä sosiaalinen osallistaminen tarkoittaa. Tästä on paljon kirjallisuutta, en nyt lähde käymään sitä läpi. Haluaisin vain todeta tässä, että sosiaalinen osallistaminen on moniulotteinen käsite. Eli se tarkoittaa sitä, että kaikki henkilöt tilanteesta, rodusta, sukupuolesta riippumatta kaikki voivat osallistua sosiaaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen elämään. Eli tällä tavalla voi olla mukana poliittisessa, sosiaalisessa ja taloudellisessa elämässä. Tässä hiukan tietoja. Monetko eurooppalaiset ovat sosiaalisesti syrjäytyneet. Kun katsotaan yhtä indikaattoria, eli köyhyysriskiä 2013 joka neljäs eurooppalainen oli köyhä. Näiden tietojen mukaan, eli ne, he ovat köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskissä, eli 120, 123 miljoonaa ihmistä, eli valtava määrä Tämä lukema on noussut nyt kriisin aikana. Heikossa asemassa olevat ihmiset ovat tietysti eniten kärsineet kriisistä. Eli köyhien, köyhyysriskin piirissä olevien ihmisten määrä on kasvanut. Esimerkiksi tiedot vuodesta 2009-2013. Siellä näitä ihmisiä, siinä aikana näitä ihmisiä on tullut 7 miljoonaa lisää, eli köyhyysriskin piirissä olevia ihmisiä. Tietysti on paljon eroja eri maissa. Nämä heijastelevat sosiaalijärjestelmien eroja ja osoittavat, miten politiikassa on sosiaalinen osallistaminen otettu huomioon, mutta myöskin taloustilanteet ovat erilaisia. Ja tietysti maat, jotka kärsivät enemmän kriisistä, Italia, Kreikka, Portugali, Irlanti, ne olivat maita, joissa oli eniten nousua köyhyyden ja köyhyysriskin osalta. En nyt tiedä, näettekö tästä kaaviosta oikein paljon. Tässä on katsottu, kuinka paljon ihmisiä eri maissa on köyhyysriskin piirissä, eli EUn keskiarvo on prosenttia, eli köyhyysriskin piirissä olevat ihmiset. Ja tämä prosenttiluku on paljon korkeampi esimerkiksi Bulgariassa, 49 prosenttia, Romania 42 prosenttia lähestulkoon, Kreikka lähes 35 prosenttia ja niin edelleen. Ja sitten se on paljon arhaisempi sitten esimerkiksi Alankomaissa 15 prosenttia, Ruotsissa 15,6 prosenttia, Tsekin tasavalta ja niin edelleen. Eli suuria eroja on maiden välillä. No mitkä asiat sitten vaikuttavat köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen? No kirjallisuuden mukaan on tiettyjä tärkeimpiä riskitekijöitä, jotka liittyvät työmarkkinoihin. Eli jos ihmisillä on työtä, tuloja, sitten mikä on koulutustaso, sekin läheisesti liittyy työllistettävyyteen. Mitä enemmän on koulutusta, sitä todennäköisempää on, että pääsee töihin ja saa hyviä tuloja. Sitten kotitalouksien kokoonpano ja sitten se eläkö kaupunkialueella vai maaseudulla. No sitten näiden lisäksi on myöskin joitain tiettyjä yksilöllisiä piirteitä, jotka lisäävät sosiaalisen syrjäytymisen riskiä, esimerkiksi jos on vammainen, jos kuuluu etniseen vähemmistöön, jos on maahanmuuttajatausta, silloin köyhyysriski on paljon korkeampi. Jos on nainen, naisilla on suurempi köyhyysriski kuin miehillä – sitten alhainen koulutustaso. No, kaikki nämä tekijät voivat sitten liittyä yhteen, eli on ihmisiä, naisia, joilla on maahanmuuttajatausta, alhainen koulutustaso, jotka elävät maaseudulla. Silloinhan on monitahoista sosiaalista syrjäytymistä ja silloin on paljon korkeampi köyhyysriski. No, tässä kaaviossa, siis nämä kaikki lukemat löytyvät raportista, eli jos ette niitä näe, niin näkyvät sitten kyllä tästä paperiversiosta. Se löytyy myöskin netistä, luulisin. Eli tässä näkyy köyhyysriski eri väestöryhmien osalta. Eli eri työttömillä on erittäin korkea köyhyysriski, 67 prosenttia työttömistä on köyhyysriskin piirissä. Sitten lapset, erityisesti lapset, joiden vanhemmat ovat vähän koulutettuja, tai lapset, joilla on työttömät lapset ja työttömät vanhemmat, heillä on korkea köyhyysriski maahanmuuttajat, joilla on vähän koulutusta, ihmiset, jotka elävät tiheästi asutuilla alueilla. Tässä ei nyt ole puhuttu vammaisista tai ikäihmisistä, koska heillähän yleensä ei ole korkeampaa köyhyysriskiä kuin keskimääräisväestöllä. Mutta jos katsotaan näitä ryhmiä ja katsotaan minkä tyyppisiä ongelmia esimerkiksi ikäihmisillä tai vammaisilla on, niin sitten voidaan nähdä, että erityisesti liikkuvuuskysymysten osalta tai sosiaalinen syrjäytyminen tai mahdollisuus elää itsenäistä elämää, niin nämä väestöryhmät ovat erityisesti haavoittuvaisessa asemassa sosiaalisen syrjäytymisen suhteen. Eli liikennepolitiikalla saattaa olla merkittävä rooli kun tuetaan sosiaalista osallistuvuutta tiettyjen väestön osien osalta. Ja jos näitä asioita ei mietitä liikennepolitiikassa, niin silloin liikennepolitiikka saattaa lisätä näiden ryhmien syrjäytymisriskiä. Julkinen liikenne on hyvin tärkeää, jotta pääsee peruspalveluihin, jotta pääsee työpaikalle jotta on enemmän sosiaalisia suhteita ja jotta voidaan vähentää sosiaalista eristäytyneisyyttä. Ja esimerkiksi vammaiset, ikäihmiset, lapset, alhaisen tulon omat ihmiset, naiset, maahanmuuttajat, he ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, kun ajatellaan liikennekysymyksiä, koska voidaan nähdä, että nämä ryhmät käyttävät julkista liikennettä enemmän kuin muut väestöryhmät koska usein heillä ei ole omaa autoa, heillä ei ole riittävästi rahaa autoon tai muihin liikennemuotoihin. Ja sitten, miten liikenne vaikuttaa ympäristöön, turvallisuuteen, kansanterveyteen. Nämä, ne vaikuttavat näihin väestöryhmiin enemmän kuin muihin. No en nyt lähde käymään läpi tätä kuviota. Se on kiintoisaa, koska siinä on otettu esimerkki kirjallisuudesta ja tämä osoittaa tämän noidan kehän, joka saattaa syntyä, kun katsotaan sosiaalista syrjäytymistä ja sitä, ettei ole mukana liikkuvuudessa tai julkisen liikenteen piirissä. Nämä liittyvät toisiinsa, eli sosiaalisesti syrjäytyneet ovat suuremmissa ongelmissa, mitä tulee julkisen liikenteen käyttöön, ja jos liikennejärjestelyt eivät tue heitä, jotta he pääsisivät työpaikalle tai palveluihin, sosiaalisiin verkostoihin, niin silloin tästä haitasta tulee vielä pahempi. No sitten näiden ryhmien ongelmatyypit, mitä tulee liikenteen käyttöön, se on erilaista väestöryhmästä riippuen. Esimerkiksi ikäihmisten ja vammaisten osalta ongelmat ovat julkisen liikenteen fyysinen saatavuus, eli miten pääsee julkiseen kulkuvälineeseen, junaan, linja-autoon ja niin edelleen. Ja sitten ikäihmisille ongelmana myöskin se, miten saada tietoa julkisesta liikenteestä. Esimerkiksi aikatauluista, hinnoista ja niin edelleen. Ja naisten osalta suuri ongelma on turvallisuus. Eli että pystyy myöskin iltaisin käyttämään näitä liikennevälineitä – ja naisten osalta täytyy muistaa myöskin se, että on paljon tutkimuksia, jotka osoittavat, että miehet käyttävät liikennevälineitä lähinnä ruuhkaikoina työssäkäyntiin, eli kaupunkin ulkopuolelta kaupunkien keskustoihin, niin naisille tämä liikkuvuustyyppi liittyy siihen, että he hyvin usein käyttävät näitä liikennevälineitä, koska he eivät käytä sitä ainoastaan työmatkoihin, vaan myöskin lasten hakemiseen. He käyvät ehkä katsomassa vanhempiaan tai käyttävät terveyspalveluita, he käyvät ostoksilla ja niin edelleen. Eli liikenteen käyttö naisten osalta on täysin erilaista kuin miesten. Ja tämä asia täytyy muistaa, kun suunnitellaan liikennestrategioita. Nämä yle, tavalliset julkisen liikenteen käyttömuodot Eli esimerkiksi ruuhka-aikoina on paljon linja-autoja ja junavuoroja, ja se on hyvä miehille, mutta se ei välttämättä riitä naisille, vaan heillä pitäisi olla näitä mahdollisuuksia pitkin päivää. Ja he tekevät ehkä lyhyempiä matkoja, mutta useammin myöskin omalla alueellaan. Sama ongelma koskee ikäihmisiä. Heidän pitää käydä esimerkiksi terveyspalveluissa, sosiaalipalveluissa. Yleensä se on sitten lähempänä heidän kotiaan – ja ruuhka aikojen ulkopuolella. No mitä sitten viime aikoina on tapahtunut tässä politiikassa? Viime vuosina on kiinnitetty huomiota tähän sosiaaliseen osallistavuuteen julkisessa liikenteessä, ja Euroopan toimielimet ovat yhä enemmän korostaneet käytettävyyttä palveluiden laadukkuutta julkisessa liikenteessä. Ja erityisesti on kiinnitetty huomiota matkustajien oikeuksiin. Tämä nyt on ollut tärkein kysymys, jota on käsitelty Euroopan tasolla. Ja sitten myöskin rakennerahastot ja aluekehitysrahastot ja sosiaalirahastot ovat olleet käytössä – ja sillä tavalla on tuettu paikallisia hankkeita ja politiikkaa ja on kehitetty pilottihankkeita, jotta voidaan vastata näiden väestöryhmien tarpeisiin. Kansallisella ja paikallistasolla on ollut hyviä käytänteitä. Niitä on kehitetty aluetasolla, yleensä kaupunkialueilla. Ja niitä on sitten rahoitettu tästä eurooppalaisesta ohjelmasta. No minulla nyt ei ole aikaa käydä läpi kaikkia kysymyksiä, mutta me olemme analysoineet kohderyhmiä, eri haavoittuvais, haavoittuvassa asemassa olevia kohderyhmiä ja katsottu, mitä ongelmia näillä ryhmillä on ja millaisia tarpeita julkisen liikenteen käytön suhteen ja minkä tyyppistä politiikkaa on kehitetty erityisesti paikallistasolla, jotta voidaan puuttua näihin kysymyksiin. Esimerkiksi on kiinnitetty enemmän huomiota liikenteeseen koulun ja kodin välillä, mitä tulee koululaisiin, nuoriin. Pitää parantaa tieturvallisuutta lasten osalta. On edistetty julkisia liikennemuotoja. öisin, esimerkiksi perjantai-lauantai-öisin nuorille – ja sitten uutta teknologiaa, jotta voidaan kehittää uuden tyyppisiä liikennemuotoja. Eli esimerkiksi tämä BlaBla-auto, en tiedä oletteko tästä kuulleet. Sitä käytetään hyvin paljon nuorten piirissä. Se pohjautuu informaatioteknologiaan ja se on mielenkiintoista, koska sieltä saa palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta – No, tähän vielä palaan, koska se on tärkeää. No sitten ikäihmisten osalta on yhä enemmän ovelta ovelle kuljetuksia käyttämällä takseja. Kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoistyöntekijät tarjoavat tällaisia palveluita. Ja myöskin vammaisten osalta on nyt yhä enemmän ovelta ovelle palveluita, mutta myöskin on vähennetty fyysisiä esteitä ja liikkuvuusesteitä, joita ikäihmisillä vammaisilla on. No, tässäkin on käytetty yhä enemmän uutta teknologiaa, jotta näitä esteitä voidaan vähentää vammaisten ja ikäihmisten osalta. No niin, alan olla lopussa. Sitten naisten osalta sama asia, eli lähinnä on kiinnitetty huomiota turvallisuustoimiin. On parannettu naisten mahdollisuuksia käyttää julkista liikennettä yöaikaan turvallisella tavalla, mutta myöskin on muutettu liikennemuotoja, jotta voidaan tukea naisia, joilla on mukanaan lapsia tai vanhuksia. Esimerkiksi kävin Madridissa pari kuukautta sitten, ja siellä linja-autoissa on erityinen paikka naisille, joilla on pieniä lapsia, eli lapsi voidaan laittaa tällaiseen turvalliseen istuimeen. No niin, en nyt käy läpi kaikkea sitä, mitä on tehty vähätuloisille ja työttömille, mutta kysymys on samasta asiasta, eli pitää antaa erityisiä palveluita, jotka vastaavat näiden eri ryhmien tarpeita. Esimerkiksi kieliongelmat ovat tyypillisiä maahanmuuttajille, eli täytyy antaa tietoa eri kielillä, jotta maahanmuuttajat tietävät, minkä tyyppistä julkista liikennettä voi käyttää. Ja sitten ihmiset, jotka elävät maaseudulla, nyt kun on tehty leikkauksia julkisiin menoihin, niin ensinhän on leikattu julkista liikennettä harvaan asutuilla alueilla. Ja tämä pahentaa erityisesti ikäihmisten ongelmia, koska syrjäisillä ja maaseutualueilla on yhä enemmän vanhuksia, koska nuoret lähtevät sieltä pois. Eli miten voidaan yhdistää tehokkuus ja leikata kuitenkin menoja? Näissä asioissa pitää olla tasapuolinen ja ottaa sosiaalinen osallistaminen mukaan. Lopuksi Tulevaisuudessa julkisen liikenteen haasteet, kun ajatellaan sosiaalista osallistavuutta, ne tulevat kasvamaan tietysti, koska kun ajatellaan esimerkiksi väestön ikääntymistä, se tulee vain pahenemaan. Eli meidän täytyy puuttua näihin ikäihmisten liikkuvuusongelmiin. Myöskin on yhä enemmän maahanmuuttoa, maahanmuuttovirtoja, Ja Euroopassakin ihmiset siirtyvät maasta toiseen työn perässä. Ja tämäkin tulisi ottaa huomioon. Ja kuten sanoin, meidän täytyy katsoa tätä epätasa-arvoa, mitä tulee kaupunkialueisiin. Siellähän on yhä enemmän väestöä, siellä on ruuhkia ja sitten maaseudulla on yhä vähemmän väestöä ja ainoastaan vanhat ihmiset jäävät sinne. Mutta kun ajatellaan liikkuvuutta, niin tähän epätasapainoon pitää puuttua. Meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota näihin kysymyksiin ja tulevaisuudessa on tärkeää puuttua näihin kysymyksiin. Ja tässä on kolme tärkeintä asiaa. Ensinnäkin Täytyy miettiä sosiaalista osallistavuutta kaikessa julkisen liikenteen politiikassa, koska se on tärkeä osa tätä politiikkaa ja nämä asiat täytyy ottaa esille aina, kun liikennepolitiikkaa suunnitellaan ja pannaan täytäntöön. Ja jos halutaan leikata kustannuksia, sitten voidaan käyttää enemmän teknologiaa ja oppia näistä pilottihankkeista, Niitä voidaan panna täytäntöön alhaalta ylöspäin ja tällä tavalla voidaan nähdä, mitä on tehtävissä. Ja kolmanneksi täytyisi ottaa mukaan enemmän yksityisiä palveluntuottajia ja kansalaisjärjestöjä. Ja syy tähän esimerkiksi, mitä tulee sosiaalipolitiikan alaan, niin tällä tavalla – voitaisiin tuottaa liikennepalveluita erityisille huonossa asemassa oleville ryhmille, mutta myöskin yksityiset palveluntuottajat liikenteessä, esimerkiksi tämä BlaBla-auto, se on vain, se tarkoittaa, että jaetaan näitä tarpeita ja kohdennetaan eri tarpeita ja vastataan niihin Eli valtion ei näissä tapauksissa tarvitse puuttua asiaan, eikä valtion tarvitse riskiryhmiä, siis syrjäytyneitä. Ja olen samaa mieltä kanssanne myös sen suhteen, että yleensä maahanmuuttajat, vammaiset, vähätuloiset, työttömät kuuluvat tähän syrjäytyneiden ryhmään – kuten myös maaseudulla asuvat, jotka siis asuvat kaukana kasvukeskuksista tai kaupungeista. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö kaupungeissakin olisi eristäytyneitä henkilöitä, ja jotka pitäisi saada yhteiskunnan toimintaan mukaan. Nämä suuret haasteet, kuten väestön ikääntyminen, maahanmuuttajamäärän kasvu. Nämä ovat tekijöitä, jotka omalta osaltaan lisäävät syrjäytymisen riskiä. Tietenkin kansalaisjärjestön rooli on keskeinen tässä taistelussa erityisesti maaseutualueella. Julkisesta liikenteestä leikataan kustannussyistä ja jos sellainen henkilöllä ei ole töitä ja koulutustausta on aika lailla heikko, niin silloin kyllä kyseinen henkilö on aika lailla mahdottoman tilanteen edessä. Ja sitten mainitsitte myöskin tästä tietoisuudesta kunnissa ja kaupungeissa, pormestareiden keskuudessa – eli niiden keskuudessa, jotka vastaavat näiden seutujen kehittämisestä ja infrastruktuurihankkeista. Näiden henkilöiden on vain tiedettävä, että jos nämä köyhät, vanhaukset tai vammaiset eivät saa mahdollisuuksia osalleen, niin tilanne pahenee entisestään. eli heidän asemansa heikkenee heikkenemistään. Ja se taas tarkoittaa sitä, että sosiaalipalvelulle lankeava lasku myöskin kasvaa. Eli meidän täytyy huomioida sekä kansalaisjärjestöt, kunnallishallinto, hallitukset yhtäältä, mutta toisaalta tietenkin se, mistä me täällä puhumme, EUn varoista, uusista ohjelmista – Kun varoja myönnetään, niin mainitut seikat pitäisi huomioida. Eli esimerkiksi se, että voidaanko tällaisten hankkeiden kautta varmistaa syrjäytyneiden osallisuus. Ja minä toivon, että kunhan olemme analysoineet nämä tutkimustulokset, niin todellakin huomioimme nämä täällä Euroopan parlamentissa. Me voimme ohjata keskustelua, mutta kaiken kaikkiaan uskon kyllä, että kaiken pitää lähteä liikkeelle ruohonjuuritasolta, kunta, aluetasolta. Sitä kautta täytyy varmistaa, että syrjäytyneet eivät jää ongelmiensa yksin. Mitä tulee sitten esteettömyyteen, useinhan kyse ei ole vain rahasta. On olemassa myöskin sellaisia ongelmia, jotka ovat ihan teknisluonteisia. Ihmiset eivät vain pääse näihin liikennevälineisiin. Tarvitaan parempia ajoneuvon nousemis- ja poistumismahdollisuuksia. Oikein paljon kiitoksia tästä analyysistä. On tietenkin valitettavaa, että lähes neljännes EUn kansalaisista on tämän uhan alla – ja se olkoon osoituksena siitä, että meidän on tehtävä kaikkemme työpaikkojen tarjoamiseksi eikä karsimiseksi. Niin kuin te sanotte, työntekijällä on parempia mahdollisuuksia, oma tunto on paremmalla tasolla ja se vaikuttaa tietenkin positiivisesti myöskin oman elämänsä kehitykseen. Ja tietenkin pakolaiskysymys on tällä hetkellä päivän polttava Tiedän toki, että kun on kotoisin maasta, kuten Puolasta, jossa ei ole maahanmuutto-ongelmaa kovikaan suuren mittakaavan ongelma, niin helppohan silloin on puhua, mutta maahanmuuttajat ovat aika lailla köyhillä alueilla asuvia henkilöitä, eli he eivät oikeastaan millään tavalla pääse tähän kotoutumiseen ja sama pätee myöskin etnisiin vähemmistöihin. Heillä on aika lailla toivoton tilanne. Se tuskin muuttuu yhtään miksikään. Ensin vanhempi sukupolvi on tässä köyhyyden loukussa ja uusi sukupolvi kasvaa tähän lohduttomaan tulevaisuuteen ja meidän tulisi kaikin voimin auttaa heitä. Merci. Kiitoksia sitten kollega De Volo. Pour que tout le monde puisse parler, euh, tout Kiitos. Minä haluan kiittää tämän tutkimuksen laatioita, jotka auttavat meitä ymmärtämään julkisten kulkuvälineiden sosiaalista ulottuvuutta ja niiden vaikutusta kansalaisten elämään, mitä tulee eurooppalaisen liikkuvuuden valkean kirjan uudistamisen ja täytäntöönpanoon, niin olen sitä mieltä, että tämä on tärkeä työkalu liittyen sosiaaliseen kohesioon, jossa taistellaan syrjäytymistä vastaan. On hienoa nähdä, että tässä tutkimuksessa nähdään, että julkiset kulkuvälineet ovat ainoa tapa ratkaista tiettyjen haavoittuvaisten väestöryhmien liikkuvuusongelmat. Monet Euroopan, Euroopan kansalaiset saattavat ajautua yhteiskunnassa syrjäytyneeseen asemaan, ja tätä vastaan on taisteltavaa rahoittamalla julkisia kulkuvälineitä ainoastaan 30, noin 30 prosenttia käyttää julkisia kulkuneuvoja kerran viikossa, ja toivon, että komissio ottaa nyt ö, onkensa parlamentin ehdotuksesta, eli kaksinkertaista julkisen kulkuneuvojen julkisen liikenteen käyttäjien määrä. Eräs asia, joka olisi voinut nousta esille, oli siis se, että on velvoite tarjota tämä julkinen palvelu siten, että ei syrjetä kansalaisia liikkuvuuden suhteen, Tämä on mielestäni panos, jota ei tule jättää paitsioon, ja tämä on selkeästi läsnä valkoisessa kirjassa. Se, että komissio suosii raideliikennettä, ei tarvita sitä, että vähemmän kaupallisten ratkaisujen käyttö muuttuu trendiksi raideliikenteessä. Julkisella liikenteellä on tärkeä rooli sosiaalisessa ja alueellisessa kohesiossa – ja tulee keskittyä siihen, eikä tule ottaa käyttöön sellaista ratkaisua, että syrjäseutuja syrjitään liikkuvuuden osalta. Paljon kiitoksia. Seuraavana Kari Madeli. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä kysymys nousi esille, jota josta puhuttiin tänä aamupäivänä, nimittäin liikennepolitiikan valkoisessa kirjassa ja kestävän kaupunkiliikenteen suhteen erittäin moni eurooppalainen saattaa joutua prekarin asemaan liikkuvuuden suhteen. Neljäs osa on uhattuna eurooppalaisista kansalaisista sen uhan alla, että nämä eivät pysty liikkumaan. Näille ei ole pääse työpaikkoihin koulutukseen ja lista jatkuu. Minä olen sitä mieltä, että tämä vitsaus on sellainen, että meillä ei todellakaan ole oikeutta sulkea silmiämme tältä ongelmalta. Arun rouva, te puhuitte siitä, että teknologian tulee olla täällä toimimassa siten, että kaikkien herkemmässä asemassa olevilla on mahdollisuus päästä käsiksi julkisen liikenteen palveluihin. Mutta kaiken köyhimmillä ei ole pääsyä älypuhelimiin, joten köyhimmillä ei ole älypuhelimia, monilla ei ole myöskään pääsyä internetin ja niin eteenpäin. Joten no, tässä on kokonainen ketju, jota on muutettava. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen, tämä ilmiö ei ole mitenkään uusi Euroopan unionille, sikäli, ja te tuotte tämän esille teidän tutkimuksessanne, tuo, korostatte sitä, että vuonna 2011, 68 sivulla, tutkimus toi esille sen, että köyhyys liikennevälineiden suhteen tämän Agora-kampanjan aikana, kun taisteltiin köyhyyttä ja syrjäytyneisyyttä vastaan, niin tästä vedettävät johtopäätökset ovat varsin selkeät. Mitä neljä vuotta, missä tilanteessa ollaan neljä vuotta tästä eteenpäin, mitä on tapahtunut neljän vuoden aikana? No, nyt jälleen kerran on pyritty tutkimusta, luvut ovat järkyttävät, paljon puhuvat. Miten nämä luvut, jotka olivat olemassa jo 2011, käytittekö te näitä lukuja? Ja kuinka on mahdollista, että tässä on näin merkittävä vaikeneminen liittyen tällaiseen tutkimukseen, joka tuo esille näin tärkeitä seikkoja. Toinen kysymys. Toitte esille maahanmuuttajien aseman. Minä haluaisin tietää, että onko, tarkoittavatko maahanmuuttajat ja syrjäytyneet sama asia. Tämä on indikaattori, joka tunnetaan eurooppalaisella tasolla. Ja ö, romaniväestön tilanne, kuinka tämä on otettu huomioon. Viimeinen kysymys, joka mielestäni on myös tärkeää. Teidän mielestänne, mitkä ovat ne kiireelliset toimenpiteet, jotka on pantava täytäntöön, jotta voidaan poistaa tämä ongelma? Kolleganne, kollegamme mainitsi toisen vitsauksen nimittäin se, että väestö muuttuu. Väestön muutos on aiheuttanut sen, että yhä suurempi osa väestöstä ei pääse nauttimaan liikkuvuudesta, kaupunkiliikenteestä. Kuinka voidaan varmistaa se, että mennään oikeaan suuntaan ja ovatko nämä hyvät käytänteet todellakin olemassa? Voitteko te tuoda esille maata, jossa tämä toimii ja mitä voidaan tehdä, jotta saadaan parannettua tilannetta? Vielen Dank, jetzt Patrick. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Suli. Hvala za besedo, predsedujoči. Kiitoksia, puheenjohtaja. On hyvä, että tänään nyt puhutaan tästä sosiaalisesta osallistavuudesta julkisessa liikenteessä EU:ssa, kun katsotaan näitä sosiaalisesti syrjäyttyneitä ryhmiä. Tästä ehkä riittävästi ei aikaisemmin ole puhuttu. Hyvin usein keskitytään klassisiin tilanteisiin liikenteessä paikallistasolla tietyissä eurooppalaisissa kaupungeissa on mahdollisuus käyttää ilmaista julkista liikennettä. Se koskee vammaisia, naisia, lapsia, kaikki nämä ryhmät, jotka mainitsitte tutkimuksessanne. Kyse ei ole ainoastaan taloudesta, vaan täytyy myöskin ottaa huomioon hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Ja ottaisin esiin myöskin tämän yhteyden kahden kaupungin välillä, joissa on ilmainen liikenne Goritsia, Italiassa ja Goritsia Sloveniassa. Nämä ovat kaksi paikallisyhteisöä, jotka ovat tehneet sopimuksen ja ottivat käyttöön ilmaisen julkisen liikenteen, joka rahoitetaan sitten kummankin kunnan kassasta. Tämä on nyt esimerkki, jota voitaisiin noudattaa muuallakin. Ja tätä voitaisiin vähän imitoida muuallakin Euroopassa, kun katsotaan tätä rahoitusmallia. Hyvin usein unohdetaan maaseutualueet. Siellähän sosiaalinen syrjäytyminen on suurempaa ja sosiaaliset rakenteet ovat erilaisia. Ja ihmisillä usein on vaikeuksia päästä kaupunkeihin. Ei ole mitään säännöllisiä liikennevuoroja, ainakaan riittävästi, eikä myöskään ole ilmaista liikennettä. Kaupunkialueella tilanne on erilainen, eli meillä pitäisi olla erilaisia lähestymistapoja pieniin ja suuriin kaupunkialueisiin ja sitten täytyisi eri tavalla käsitellä maaseutualueita. Ja toinen ongelma liittyy siihen, miten kaupungista päästään maaseudulle, kun ei ole mitään linja-autovuoroja esimerkiksi, ja sitten jos, tai jos on vammainen tai jos kuuluu muuhun heikossa asemassa olevaan ryhmään. Eli näihinkin asioihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. No miten voidaan sitten tarjota julkista liikennettä näille ryhmille? Eurooppalaiset rahastot tietysti ovat tärkeitä, mutta myöskin meidän täytyy varmistaa, että niitä käytetään järkevällä tavalla järkeviin hankkeisiin. Mainitsen nämä paikallisyhteisöt esimerkkinä. Tällä hetkellähän rahoitus tulee kunnista itsestään, mutta haluaisin kuulla teidän kantanne tähän. Danke sehr. Und als Paljon kiitoksia ja toiseksi viimeisenä Lucy Anderson. Uh, yeah, I was very interested to read your Tämä oli kyllä mielenkiintoista luettavaa. Ja kun katsotaan sivua 32, siellä sanotaan, että enemmistö tutkimuksista ovat peräisin yhdistyneestä kuningaskunnasta. Hienoa, että näyttää löytyy meiltä päin, mutta Tämä on kuitenkin instituutioiden näkökulmasta katsottuna ongelmallista. Mitä voisitte tehdä, että meillä on ikään kuin parempi, kattavampi otanta tutkimusten osalta? Siinä yksi asia. Ja onko teillä tietoa sosiaalisen inkluusion ja äh, asumiseen liittyvien äh, osioiden välillistä linkkiä olemassa? sillä mehän tiedämme, että muun muassa ympäristöllisesti ja terveydellisesti tämä saattaa aiheuttaa ongelmia, eli ihmisillä ei ole enää varaa tällaisiin pidempiin matkoihin. Eli asuntopolitiikkaa ei ole tarkasteltu riittävän voimakkaasti ja se on vaikuttanut juuri siihen, että syntyy liikkumiseen liittyviä ongelmia. Sitten näihin maksuihin. Tämä tutkimustieto näyttää hyvältä, mutta ainakin meidän tutkimustemme mukaan tässä täytyy huomioida ne tiedot, jotka ovat peräisin sellaisilta henkilöiltä, jotka saavat ilmaisia lippuja tai alennettuja lippuja – sillä tietenkin he sanovat, että ovat tyytyväisiä, kun he eivät tarvitse, he eivät maksi, maksa koko hintaa tai hintaa laisinkaan. Joten onko teillä tähän eurobarometrin tutkimukseen liittyen vielä enemmänkin tietoa, siis tähän tyytyväisyyteen liittyen? Ja sitten näistä tasoista, onko olemassa mitään näyttöä kaikista jäsenvaltioista sen suhteen, että miten nämä maksut kaupunkialueella vaihtelevat? Me ainakin luulemme, että bussihinnat ovat meillä päin korkeimmat kautta Euroopan, mutta Madridissa ilmeisesti hintataso on samanlainen. Joten onko olemassa selkeää näyttöä, jotta me voimme todellakin saada vertailukilpoista tietoa käyttöömme? Eli elintaso pitää huomioida ja sitten se vaikutus siihen, että onko heillä ylipäätään varaa tällaisen toimintaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Vielä yksi kysymys omalta puolelta niin meillä on julkinen liikenne ja henkilöliikenne ja sitten vielä tämä liikenne ilman moottoria, eli pyörällä ajo ja kävely. Onko teillä esimerkkejä siitä, että löytyisi kaupunkeja, jotka panostavat näihin ja sosiaalinen syrjäytyminen ei ole suuri ongelma, koska tämähän on maksutonta liikkumista tämä pyöräily. Jopa 20 prosenttia väestöstä eräässä kaupungissa ei ole kykenevää liikkumaan julkisia liikennevälineitä käyttäen tai omia autoja käyttäen. Onko teillä tähän liittyen jotain esimerkkejä tai lisätietoa, mutta ennen kuin te vastaatte, niin varmaan komissio haluaa vielä lausua jonkun sanasen. Ilmeisesti ei halua, joten olkapa hyvä. Okay. Many thanks for all your... Kiitos paljon kaikista kysymyksistä ja näistä huomioista. Minä en kaikille voi vastata. Minulla on vain viisi minuuttia aikaa. Muutaman asian olisin halunnut tuoda esille. Tämä on alustava tutkimus. On monia asioita, joita olisi mahdollista analysoida perinpohjaisemmin. On erittäin vähän tietoa julkisten kulkuneuvojen käyttäjistä ja sellaisia asioita, jotka liittyvät tietyn tyyppisiin käyttäjiin. Kuntatasolla tehdään tutkimuksia, mutta eurooppalaisella tasolla tietoa on erittäin vähän. Eräs asia, joka tulisi tehdä mielestäni, on se, että olisi tärkeää parantaa käytettävissä olevaa tilastotietoa, jotta olisi mahdollista paremmin ymmärtää, mitkä nämä suurimmat syyt ovat, kun puhutaan sosiaalisesta inkluusiosta ja julkisesta liikenteestä. On myös tutkimukseen liittyvä tekijä. Tällä hetkellä uudet teknologiat eivät kykene vastaamaan kaikkiin ongelmiin, mutta kenties olisi mahdollista investoida lisää tämän aiheen tutkimukseen. Kun investoidaan eurooppalaista rahaa tutkimukseen, vaikkapa Horisontti 2020 20 hankkeeseen, niin kenties olisi hyvä, että keskitytään enemmän uusin teknologioiden tutkimiseen, jotka saattavat lisätä sosiaalista inkluusiota. Muutamat asiat nousivat esille. Keskustelussa aina kun ehdotetaan uutta politiikkaa tai pannaan politiikka täytäntöön, niin on tehtävä vaikutusten arviointeja, vaikutusten analyysejä. Vaikutusten arvioinnissa ei tulisi katsoa ainoastaan lyhyen aikavälin kustannuksia ja hyötyjä, mitä tulee taloudellisiin seikkoihin, vaan tärkeää olisi myös pohtia pitkän aikavälin sosiaalisia vaikutuksia ympäristövaikutusten ohella. Ja mikäli sosiaalisia vaikutuksia ei katsota, niin tämä saattaa johtaa siihen, että tietyn tiettyjen valintojen pitkän aikavälin kustannuksia ei harkita tai katsota tarpeeksi, kun politiikka luodessa katsotaan vain lyhyen aikavälin taloudellista kestävyyttä ja tehokkuutta, niin tämä tarkoittaa sitä, ettei pohdita näitä sosiaalisen ekskluusion syrjäytymisen riskejä, jotka tuovat mukanaan korkeampia kustannuksia loppujen lopuksi Kaikkia ihmisiä on kuitenkin tuettava, ei heitä voi jättää kuolemaan, eivät he katoa, kyllä he ovat edelleen olemassa. Joten kun katsotaan tiettyjen politiikan alojen vaikutuksia, joissa ei pohdita näitä sosiaalisia ulottuvuuksia, vaikkapa liikennepolitiikassa, niin olen sitä mieltä, että olisi erittäin tärkeää, että tämä Nämä sosiaaliset vaikutukset otetaan mukaan näihin vaikutusten arviointeihin. Myös sosiaaliset kustannukset ja hyödyt tulisi ottaa mukaan näihin analyyseihin, ei ainoastaan taloudelliset. Toinen asia. Ei ole olemassa yhtään näitä vastausta, joka sopii kaikille. Nämä haavoittuvassa asemassa olevien ryhmät, niin näillä on erinäisiä ongelmia, ja tämmöistä liikkuvuusongelmia. ja että ei vastaa välttämättä kaikkiin tarpeisiin, joita vammaisilla tai erityisen köyhillä tai kansalaisilla on. Mutta se voi vastata tiettyihin haasteisiin, vaikkapa pilottihanke, jossa julkisen liikenteen viranomaiset luovat tietoa, palveluja siten, että käytetään uusia teknologioita hyväksi, jotta voidaan saada tietoa vaikkapa näkövammaisten ulottuville tai muiden vammaisryhmien ulottuville. Pitää paikkansa, että meidän tulisi myös katsoa, että julkisella paikallis, paikallisella viranomaisella on erittäin merkittävä rooli. Lainsäädäntö on paikallisten viranomaisten täytäntöön panema. He paremmin näkevät tarpeet ja he paremmin näkevät, kuinka haasteisiin voidaan vastata. Budjettileikkausten suhteen ongelma on se, että nämä paikalliset viranomaiset ovat he, joilta ensimmäisenä leikataan varoja pois käytöstä. Mitä tulee väestön muutokseen ja väestön liikkuvuuteen. Nämä ovat tulevaisuuden haasteita. Ne maat, joissa tehdään eniten näiden asioiden suhteen, ovat sellaisia, joissa on jouduttu, nyt, jouduttu käsittelemään näitä asioita. Puhun nyt muutta liikkeestä. Italiassa tämä on hiljattain tullut ongelma se, että on paljon maahanmuuttajia. Ranskassa tai yhdistyneessä kuningaskunnassa on jo pidempi perinne sen suhteen, että muuttovirrat ovat vieneet näihin maihin. Myös negatiivisista asioista on otettava opiksi se, ettei toisteta samoja virheitä, joita on muissa maissa tehty menneisyydessä. Minä olen sitä mieltä, että eurooppalaiset toiminnot voivat tehdä paljon tämän asian suhteen. Euroopan parlamentin ja Euroopan virastojen yhdistelmällä voisi olla tärkeä koordinoiva rooli. Ja nämä voisivat valvoa, että näistä sosiaalisista ongelmista todellakin tehdään eräs pohdittava, harkittava tekijä, kun luodaan tätä politiikkaa. Lisäksi voitaisiin luoda Euroopan tason standardeja, mitä tulee esteettömyyteen, turvallisuuteen – jotka siis pitäisivät näitä olemassa olevia ongelmia silmällä. Tietoisuuden lisäämistä tulisi myös harkita kansallisella tasolla silloin, kun luodaan tämän tyyppistä politiikkaa. Vaikkapa se, että vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja lisätään seuranta, arviointeja, tiedonkeruuta – siten, että harkittaisiin myös näitä asioita, kun luodaan liikennepolitiikkaa. Rakennerahastojen käyttöä voitaisiin tehostaa ja parantaa. Mikäli haluaa hankkeessa käyttää rakennerahastoa, niin tulisi harkita näitä asioita, se voisi olla sääntö. Tutkimusohjelmat, kuten mainitsin, niin ovat myös hyvä mahdollisuus. Joten tässä on erittäin paljon mahdollisia ehdotuksia, joita parlamentti voi tehdä komissiolle, jäsenvaltioille ja eri toimijoille tällä kentällä. Olen pahoillani, en vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta aikaa ei ollut riittävästi. Kiitos. Thank you very much also for the... Paljon kiitoksia kiitokset tästä tutkimuksesta ja sen esittelystä. Mielestäni oli hyvä keskustella tästä aiheesta ja työmaata riittää jotta jäsenvaltiotasolla ja komissiossa ja neuvostossa tähän tartutaan ja toimitaan toivotulla tavalla. Kiitoksia. So, wir kommen dann zum nächsten Punkt. No niin, näin pääsemme esityslistalla eteenpäin. Aiheena on energiaunioni paketti sekä Pariisin pöytäkirja. Meillä oli kaksi esittelijää. Ensinnäkin Henna Virkkunen kansanpuolueen puolelta ja sitten Bas Eichhout vihreiden riveistä. Ensimmäisenä puheenvuoro esittelijöille ja naiset ensin. Yes, thank you, Mr. Ch Kiitoksia puheenjohtaja ja kollegat. Tämän lausuntomme energiaunionista asiasta vastaava valiokunta on teollisuusvaliokunta ja siellä käsiteltiin tätä mietintöä tänä aamuna. Ja täytyy sanoa, että liikenneala ei ole mukana heidän mietintöluonnoksessaan vielä, eli meidän täytyy nyt aktiivisesti toimia, että saadaan sinne mukaan. Kuten tiedämme, liikenneala on hyvin merkittävä, jos ajatellaan energiaunionia ja sen tavoitteita liikenne on yli 30 prosenttia energian kulutuksesta Euroopassa, eli se on todella suuri osa. Eli liikenne vastaa yli 30 prosentista sähkön kulutuksesta. Yksi tavoitteista energiaunionissa on, että meidän pitäisi olla kestävämpiä, kilpailukykyisempiä. Energian pitäisi olla kohtuuhintaisempaa eurooppalaisille ja täytyy myöskin korostaa, että liikenneala riippuu hyvin paljon öljytuotteista. 94 prosenttia liikenteestä on riippuvaista öljytuotteista, eli paljon on tehtävää. Täytyy katsoa kustannustehokasta tapaa vähentää päästöjä. Ja erityisesti kaupungeissa tämä on tärkeää. 70 prosenttia eurooppalaisista asuu nyt kaupunkialueilla, kuten aikaisemmin todettiin kun puhuttiin kaupunkiliikkuvuudesta, eli siellä on paljon tekemistä. Käyn nyt lyhyesti läpi tämän lausunnon, koska tämä lausunto, eli sen pitää olla lyhyt. Voimme ottaa esiin vain muutaman asian. Sen pitää olla alle sivun mittainen. Eli voimme ottaa esiin vain muutamia tärkeitä asioita liikennealalta, liittyen energiaunioniin. Ensinnäkin energiatehokkuus on yksi kaikkein tärkeimpiä tavoitteita tässä energiaunionin paketissa. Ja meidän täytyy siirtyä energiatehokkaimpia liikennemuotoja kohti esimerkiksi meri- ja raideliikenne, sisävesiliikenne. Niistä pitää tehdä puolensa vetäviä, se on tärkeää. Mutta kuten tiedämme, tämä ei aina ole mahdollista. Eli me tarvitsemme myöskin tieliikennettä tulevaisuudessa ja tarvitsemme liikennettä, joka on ympäristöystävällisempää kuin tällä hetkellä. Ja meillä on hyviä mahdollisuuksia tähän. Me olemme riippuvaisia edelleen öljystä liikenteessä, mutta meillä on jo erilaista teknologiaa, jota on käytössä. Ja meillä on myöskin ympäristöystävällisiä polttoaineita. Eli päästöjä voidaan vähentää korvaamalla fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla energialähteillä, sähköllä tai vähähiilisillä vaihtoehdoilla. Meillä pitää olla kattavaa lainsäädäntöä, joka stimuloi yksityisiä investointeja teknologiaa neutraalilla tavalla, mitä tulee uusiutuvien energialähteiden jakoon. Ja meillä pitää olla myöskin modernimpaa teknologiaa. Eurooppa voisi olla johtoasemassa, mitä tulee liikennealan vähähiilisyyteen ja myöskin teollisuutemme voisi siitä hyötyä, esimerkiksi autoteollisuus, jos voisimme vaikkapa aina olisimme yhden askeleen edellä kilpailijoitamme. Ja yksi tapa olisi se, että avaamme markkinat uusiutuville energialähteille myöskin ilmailun alalla, mutta ilmailu- ja merialalla on tietysti tärkeää muistaa, että ne ovat hyvin globaaleja aloja. Eli meidän pitää korostaa sitä, että näistä asioista pitää neuvotella globaalisti siviili-ilmailuliiton ja meriliikenneliiton kanssa. Tällä tavalla meri- ja ilmaliikenteestä voidaan vähentää myöskin päästöjä. Ja tämä on tärkeää myöskin Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn kannalta. Sitten meriliikenteestä. Meidän pitää saada nesteytetty maakaasu käyttöön myöskin Euroopassa nopeammin. Ja sitten digitalisaatio, sitä ei tule unohtaa, kun haluamme lisää energiatehokkuutta Euroopan, Eurooppaan. Digitalisaatiossa on paljon mahdollisuuksia uusille liikennepalveluille ja Tämäkin asia täytyy pitää mielessä. Ja meidän täytyy keskittyä tämän alamahdollisuuksien. Kuten tiedätte, näin voidaan myöskin säästää energiaa. Ja sitten tietenkään ei pidä unohtaa infrastruktuureita ja niiden roolia energiaunionissa. Hyvät liikenneinfrastruktuurit ovat tärkeitä kilpailukyvyn kannalta Euroopassa ja myöskin kun ajatellaan sitten sisämarkkinoiden toimintaa. Mutta täytyy löytää uusia tapoja edistää puhtaampaa ja energiatehokkaampaa liikennettä ja meidän täytyy samalla myöskin luoda kasvua ja työpaikkoja Eurooppaan. Eli puheenjohtaja, hyvät kollegat, tässä nyt nämä tärkeimmät kohdat, jotka halusin ottaa esiin liikennealalta osalla energiaunionia. Mutta varmaan tärkein asia meidän valiokunnallemme on se, että korostamme, kuinka tärkeä osa liikenne on energiaunionia. Eli meidän täytyy todellakin kiinnittää tähän huomiota ja kannustaa investoijia ja koko alaa siirtymään kohti energiatehokkaampaa ja vähähiilisempää liikennettä. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Meillä on ollut hyvää yhteistyötä ja haluaisin kiittää teitä kaikkia panoksistanne. Ja odottelen sitten jatkokeskusteluita ja huomioitanne tästä lausunnosta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana Bas Eichhout. Thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Toden totta, tämä on energiapaketin toinen osa-alue. Kyse on tiedonannosta, joka liittyy Pariisiin. COP21-konferenssi järjestetään tähän liittyen tarkoituksena on vuoden lopussa saada aikaiseksi ilmastosopimus, josta puhuimme jo Kööpenhaminassa 2009. Siellä ei aivan onnistuttu, jos näin voi sanoa. Nyt kuusi vuotta myöhemmin meidän pitäisi saada aikaiseksi kansainvälinen sopimus – jonka pohjalta 2020 alkaen kaikki osallistuvat ilmastosopeutustoimenpiteisiin. Envi vastaa tästä asiakirjasta, mutta koska tämä liittyy selkeästi liikenteeseen, niin toki meidänkin valiokuntamme kantaa kaivataan. Ja kuten kollega totesi, niin jos katsotaan valiokunnan COP21 mietintöä, niin liikenneala jää aika lailla näkymättömäksi. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että kun keskustelemme eri aloista, niin liikenne usein unohtuu. Ja ilmaston näkökulmasta katsottuna se on aika lailla outoa, sillä jos katsotaan eurooppalaisista tavoitteen asettelua, ja kaikkien alojen pitäisi oikeastaan vähentää hiilipäästöjään ja oikeastaan ja vain liikennealalla päästöt kasvavat kasvamistaan. Ja jos katsotaan sitten tätä pidemmän aikavälin kahden asteen tavoitetta, niin on tietenkin selvää, että kaikkien pitää puoltaa yhteen hiileen ja vähentää päästöjään, varsinkin liikennesektorilla. Ja tämäkin on se viesti, jonka me haluamme lausunnossamme Enville välittää liikennesektorin liittyen. Pariisissa keskustellaan tietenkin erityisesti kansainvälistä ilmailu- ja merenkulkukysymyksistä. Kuten täällä jo sanottiin, niin meillä on olemassa kaksi kansainvälistä järjestöä, jotka käsittelevät tai ainakin ovat vastuussa asian käsittelystä, IMO ja ICAO. Kyseiset järjestöt eivät ole tunnettuja nopeista toimistaan ilmastopolitiikan puolella. Minä tässä kyllä jatkuvasti ikään kuin hiukan maltillisemmin näitä asioita esittelen. Pari viikkoa sitten kävimme Lontoossa IMOn kokouksessa ja siellä keskusteltiin juuri kansainvälisen meriliikenteeseen liittyvistä tiedoista, niiden val- käytön valvonnasta mutta mitä tulee kansainvälisen meriliikenteen hiilidioksidikaasupäästöjen vähentämisestä, siitä ei oikeastaan puhuttu hirveän paljon. Marshall-saarten osalta nyt on pikkuhiljaa aloittu heräämään tilanteeseen, kun merenpinta on noussut ja näin ne ovat huomanneet, että ilmastonmuutos vaikuttaa myöskin heihin. Eli nyt IMOssa on alettu heräämään ja ikäjaossakin pitäisi ensi vuonna päästä yhteisymmärrykseen siitä, että ilmailupuolellakin hiilidioksidikaasupöystä kasvihuonekaasupäästöjä pitäisi vähentää. Ei ole mitään varmuutta siitä, että ikäossa saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta kun me nyt tällaista tekstiä olemme laatimassa, niin tietenkin meidän täytyy huomioida sekä kansainvälinen ilmailu että merenkulkukin. Tästäpä syystä lyhyessä tekstissä niin viittaa myöskin IMO ja ICAOon ja miten heidän pitäisi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, ettei lämpötila nouse kahta astetta enempää. Tämä on lyhyt ja ytimekäs asiakirja säännöistäkin johtuen. Tarkistusten kautta tietenkin tilannetta voidaan hiukan muuttaa, katsotaan mitä tulevan pitää, mutta minun mielestäni tästä tekstistä löytyvät ne keskeisimmät asiat, kuten hinnoittelumenetelmä. Yhtä lailla viittaamme siihen, että hiilestä irtautuminen ei ole teknologinen asia, vaan kyse on siitä, että paljonko kulutetaan ylipäätään – ja logistiikkapuolta ja sen kehittämistä tulisi tarkastella. Ja sitten liikenteen sähköistämistä. Se taas liittyy enemmän tähän teknologiapuoleen. Ja sitten vielä lopuksi tähän hintoihin, hintakysymykseen, ja se on oikeastaan kansainvälisesti se suurin ongelma. Yksi luku josta IMF viime viikolla il- tiedotti. Jos katsotaan tukiaisia fossiilisten polttoaineiden osalta, ei ainoastaan liikenteen osalta, mutta myöskin sillä osalla, niin tukia kyllä maksetaan ja kaiken kaikkiaan maailmanlaajuisesti vuositasolla 530 dollaria maksetaan tukiaisen ja se osoittaa kyllä, että kyse on kaikista muusta kuin tasapuolellisista kilpailuedellytyksistä, joten meidän täytyy saada tähän muutos aikaiseksi, jos myöskin liikennepuolella halutaan päästä toisenlaiseen tilanteeseen. Eli tähän meidän täytyy kiinnittää, kiinnittää huomiomme. Eli tekstissä tähän viittaamme ja varmaankin jatkossa tarkistusten kautta tätä asiaa vielä syvennetään. Tarkistukset on jätettävä 5.6. mennessä ja ja nyt mielenkiinnolla odottamaan jatkotyöskentelyä yhdessä varjoesittelyiden kanssa ja keskustelua Envissä. Ja tärkeää on pitää mielessä, että vuoden lopussa järjestetään tärkeä kokous ja toivottavasti liikenteeseen sitten kohdistetaan katseet niin kuin siihen tulisikin. Kiitoksia. Merci, Kiitoksia sitten kollega Devolo. Euh, Kiitos. Puhun Teresa Griffinin puolesta, joka ei päässyt paikalle. Ja sen jälkeen puhun, ensin siis puhun energianystä ja sen jälkeen tästä Pariisin pöytäkirjasta. Griffin kiittää kollega Virkkusta mm, hyvästä työstä ja siitä, että kuuli varjoesittelijöitä energiaunioni on erityisen tärkeä asia, joka tulee määrittelemään e, energianäkymät tuleville vuosille. Se määrittelee yritysten kilpailukyvyn ja liikenteen tulevissa, tuleville vuosille. Tämä on erityisen mielenkiintoinen tämä Virkkuisen mietintö ja toivottavasti ITRE kiinnittää tähän huomiota, varsinkin kun tämä e, ITRE esittelijä Gorbachekin mietintö on puutteellinen. Griffin kiittää Virkkusen lausunnossa sitä, että kulkuneuvojen sähköistämiseen liittyvät näkemykset kulkevat oikeaan suuntaan. Energiaunionia tulee Energiaunionille tulee lyödä läpinäkyvä hallinnointijärjestelmä. Se tulee kiinnittää huomiota myös paikallisviranomaisten ja kansalaisten tarpeeksi. Griffin haluaa myös lisätä sosiaalisen ulottuvuuden tähän lausuntoon, jotta voidaan varmistua siitä, että työolosuhteet ja sosiaalisia sääntöjä noudatetaan kaikissa eri kulkuneuvoissa. Griffin on myös sitä mieltä, että on erityisen tärkeää viedä eteenpäin julkisia investointeja koskien kestäviä infrastruktuureja. Griffin työskentelee jatkossa mielellään esittelijän kanssa – ja toivon, että tämä voidaan esitellä tulevaisuudessa. Seuraava koskee Parsin pöytäkirjaa. Suunnitelma ilmastonmuutoksen torjumiseksi tuo esille Euroopan unionin prioriteetit koskien Pariisin pöytäkirjaa, jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin tavoitteet te tulisi selkeästi tuoda esille siten, että Euroopan unioni on eturintamassa, jota saavutetaan sitovat tavoitteet. Euroopan unionin tavoitteet, se, että Pariisin pöytäkirjan saadaan mukaan juridisesti sitovia toimenpiteitä, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua kahteen asteeseen ja että kahteen 2050 mennessä vähennetään hiilipäästöjä 50 prosenttia. On tärkeää, että Parsin pöytäkirja on kunnianhimoinen ja lisäksi siihen on sisällytettävä tieliikenteestä johtuvien hiilipäästöjen, hiilidioksidipäästöjen määrä. Tämä on hyvä lausunto, mutta siihen ei saatu välttämättä kaikkia sisällytettyä. Tämä minimi maksimipituus saattaa olla osallinen tähän Pariisin pöytäkirjaan ja muihinkin asiakirjoihin on sisällytettävä ratkaisuja, joista on, innovatiivisia ratkaisuja, joista on keskusteltu eri sidosryhmien kanssa. Tätä silmällä pitäen on korostettava, että ne välineet, joita pannaan käyttöön, jotta voidaan taistella ilmastonmuutosta vastaan, niin näiden tulisi ulottaa vaikutuksensa myös liikenteeseen. Yli 60 prosenttia väestöstä asuu urbanissa ympäristössä. On tärkeää, että tuodaan esille kaupunkiliikenteen kestävät ratkaisut osaksi onnistunutta ratkaisua liittyen Pariisin pöytäkirjan. Näiden ehdotetun ratkaisun ei tule pitäytyä siihen, että sähköistetään eri kulkuneuvot, vaan tulee olla myös todellisia ratkaisuja, kuten kaasulla ja biokaasulla kulkevat ajoneuvot. On tärkeää, että viedään eteenpäin lainsäädäntöehdotuksia, jotka perustuvat 2030-pakettiin ja tieliikennepakettiin. On tärkeää, että vähennetään hiilidioksidipäästöjä, jotta todellakin saavutetaan 2030 vuoteen mennessä asetetut 30 prosentin hiilidioksidipäästötavoitteet. Kiitoksia. Seuraavana Ivo Belet. Uh, chairman. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Anteeksi, kun kännykkä tässä pirisee. Minä toimin esittelijänä Envi-valiokunnassa energiaa unioniin liittyen, mutta täällä toimin nyt Pariisin pöytäkirjaan käsittelystä vastaavan varjoesittelijän ominaisuudessa. Ensinnäkin toteaisin, että me olemme yhtä lailla ryhmässämme huolissamme näistä asioista kuin esittelijäkin, erityisesti sen suhteen, mitä tulee liikenteen sähköistämisajatukseen. Sitä täytyy tietenkin vahvistaa ja nopeuttaa. Ja valkoisen kirjan tavoitteiden saavuttamisen osalta olemme samoilla linjoilla. Ja kuten esittelijä totesi, niin voin ollakin aika lyhyt sananen tästä johtuen, niin oikeastaan kansainvälisen eh, ilmailu- ja merenkulkujärjestöjen sitoutuminen on ollut aika lailla vähäistä. Sitoutumista kaivataan, mutta ei tässä ole päästy kyllä puusta pitkään, ainakaan näissä järjestöissä. Ja mehän kaikki olemme tietoisia siitä, että ennen ensi vuoden loppua täytyy saada jotain aikaiseksi. Eli nämä kaksi järjestöä ovat kyllä aika lailla hitaasti pyrkineet lähentymään tätä esitettyä tavoitetta. Mitä tulee Pariisin pöytäkirjaan ja sopimukseen, niin meidän täytyy sanoa, että järjestöjen on todellakin sitouduttava tavoitteen asetteluun ottaen huomioon mitä tähän asti on saatu aikaiseksi, eli ei oikeastaan yhtään mitään. Arvoisat esittelijät, hyvät kollegat, lisäksi toteaisin vielä, että meidän täytyy puuttua arkaluonteiseen kysymykseen, eli ilmailualan verotukseen. Tarkasteltava suotuisaa verokohtelua, jota käytetään ilmailualalla. Alvia, polttoainemaksut, ovat sellaisia, joiden osalta ilmailuala nauttii melkoisista verohuojennuksista. Ja näiden huojennusten vähentämisen kautta voitaisiin osoittaa, että kaikki ovat samalla viivalla, kun kilpaillaan. Ja yhtä lailla myöskin verotuksellinen painopiste muuttuu. Tämä on arkaluontoinen asia, tiedän sen, mutta meidän täytyy kuitenkin sitäkin käsitellä. Ja lopuksi, herra puheenjohtaja, meidän täytyy yhtä lailla keskustella vaihtoehtoisista polttoaineista ja sähköistämisen infrastruktuurista, kuten täällä on jo sanottu, mutta monet näistä asioista tulevat varmaankin esille kertomuksessanne tai mietinnössänne. Oikein paljon kiitoksia. Dziękuję. Następnie chciałbym podziękować panu posłowi Eichhautowi. Kiitoksia. Heti aluksi haluaisin kiittää esittelijää tästä luonnoksesta. Ilmastopolitiikassa liikenne on tietysti keskeisessä roolissa ja siksi on tärkeää, että me otamme tähän asian kantaa. Liikenne on käytännössä ainoa ala, jolla päästöt ovat lisääntyneet, ja tilastot siis huononnevat tältä osin. Kaikki kansalaiset käyttävät liikennevälineitä, ja kaikki tämä vaikuttaa päästöihin, ja me kaikki myöskin sitten joudumme tästä maksamaan. Ja meillähän on Pariisista tehty hyvin optimistisia tavoitteita. Kyse nyt ei ole siitä, että haluaisimme jotenkin tuhota ympäristöä, mutta meidän täytyy katsoa, kuinka paljon tällainen energia maksaa. Tämä liittyy kaikkiin liikennemuotoihin. Meidän täytyy etsiä vaihtoehtoja Euroopalle, mutta siihen liittyy myöskin hintalappu. Emme voi sallia sitä, että kuluttajat ja yritykset joutuvat kärsimään tästä. Kun me katsomme näitä työsuunnitelmia ja muita suunnitelmia päästöjen suhteen, kasvihuonepäästöjä, niin samalla meidän täytyy miettiä muitakin tavoitteita. EU ei ole mitenkään yhtenäinen ja mahdollisuudet eri jäsenvaltioissa energialähteiden käytön suhteen ovat erilaisia ja se täytyy myöskin pitää mielessä julkisen liikenteen hinta, jos käytetään uusiutuvia energialähteitä, esimerkiksi Puolassa hinnat nousisivat paljon enemmän, koska Puolassa käytetään 90 prosenttisesti kivihiiltä ja Ruotsissa taas tilanne on täysin erilainen. Ja tällaiset kustannukset saattavat vahingoittaa heikosti kehittyneitä talouksia Euroopassa. Myöskään ei pidä unohtaa, millainen rooli liikenneinfrastruktuureilla on, kun mietitään periferisiä alueita Euroopassa. Meidän täytyy rakentaa lisää teitä. Me haluamme lisää raideliikennettä, nopeampia yhteyksiä. Eli investoinnilla on merkittävä rooli näissä kysymyksissä, mutta sitten nämä vähennystavoitteet – eivät saa kuitenkaan estää näitä tärkeimpiä hankkeita. Ja esimerkiksi TNT-verkot, nämä käytävät ja verkostot, jotka liittävät Länsi- ja Itä-Euroopan toisiinsa. Ja kolmanneksi, liikennepalveluita pitää suojata järkevillä, älykkäillä logistiikkaratkaisuilla. Ja esimerkiksi kapotaasi on hyvä esimerkki. Sitä kauttahan voidaan parantaa liikennepotentiaalin käyttöä ja vähentää päästöjä. No, lisäliberalisointi kabotaasimarkkinoilla varmasti olisi hyvä myöskin ympäristön kannalta. Ja jos tätä nyt korostetaan, niin silloin liikenteen rooli myöskin tulee olemaan korkeampi tässä mietinnössä. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Faria. Obrigado, Presidente. Eh, gostaria de agradecer à relatora desta opinião. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijä lausunnosta. Mhm. Kiitos Virkkonen tästä hyvästä työstä ja siitä, että varastelun näkemyksiin kiinnitettiin huomiota. Fossiiliset polttoaineet ovat tärkeää tieliikenteelle ja tämän alan dekarbonisoiminen on erityisen tärkeää niin eräpalunille kuin myös ilmaston vastaiseen taisteluun liittyen. Meillä tulee olla ympäristöystävällisempi energiapolitiikka, mutta meidän tulee myös parantaa liikenteen energiatehokkuutta siten, että luotetaan yhä vähemmän ulkopuolisista lähteistä energiaa varten. Siksi on vietävä eteenpäin puhtaampia uusia liikenneteknologioita, jotka ovat suuren mittakaavan hankkeita siten, että tuodaan eteenpäin, viedään eteenpäin tätä suurta potentiaalia, joka alalla on. Uusiutuvat energialähteet ovat tärkeässä asemassa – on kyettävä varastoimaan paremmin sähköä, varsinkin tärkeissä solmukohdissa. On myös parannettava ilmanlaatua. Tämän ohella Euroopan tarvitsee pysyä markkinoiden eturintamassa. Tästä syystä johtuen onkin tarpeellista, että tässä on olemassa eri muotojen välinen yhteentoimivuus, eri verkkojen välinen yhteentoimivuus siten, että voidaan välttyä markkinoiden pirstaloitumiselta. Olisi hyvä vielä eteenpäin julkista liikennettä, sillä tämä on eräs tapa käyttää vaihtoehtoisia energiamuotoja ja älykkäitä ratkaisuja kuluttajien kannalta, joita ei käytä riittävästi. Tämä antaisi lisäksi houkuttelevan vaihtoehdon kuluttajalle ja tämä helpottaisi myös väestön liikkumista kaupunkien sisällä. Meidän tulee myös edistää meri- ja raiderahti kuljetuksia ja meidän tulee myös investoida satamiin, jotta on todellinen yhteys näiden, eri, näiden kahden muodon välillä. Lisäksi sopimuksia allekirjoitetaan paraikaa, mitä tulee luonnonkaasuun, jotta me voimme parantaa meidän energiariippumattomuutta. Verohelpotuksia ja infrastruktuuri helpotuksia on tehtävä nestekaasun käytön suhteen julkisessa liikenteessä ilmastoon äh, vuodesta 1970 lähtien IMO on työskennellyt sen puolesta, että luodaan kansainvälinen sopimus, jotta kasvihuonekaasuja meriliikenteessä saadaan vähennettyä. Joten tästä asiasta en ole välttämättä yhtä mieltä esitelin kanssa. Marshall-saaret, jotka Basaghat mainitsi, niin Marshall-saaret ovat kolmanneksi suurin maa, jonka alla, jo, jo, maa, jonka alla on kolmanneksi eniten aluksia, joka lipun alla purehtii kolmanneksi eniten aluksia, joten IMOssa ei ole riittävää edustuksellista demokratiaa, ja nyt olisi ponnisteltava, jotta tämä nykytilanne saadaan muutettua, jotta saataisiin IMOta kehittymään. IMO on hyväksynyt seurantajärjestelmän aluksille ensimmäisessä vaiheessa, joten nyt on tärkeää, että Euroopan unioni käyttää kaikkia painostuskeinoja, joita sillä hihassaan on, jotta se voi painostaa IMOta kehittymään oikeaan suuntaan. Investointien edistäminen. Meidän tulee priorisoida investointeja eurooppalaisen strategisen investointirahaston alaisuudessa siten, että voimme siirtyä kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Meidän on keskityttävä hankkeisiin, jotka ovat kenties riskialttiita, jotka kenties eivät saisi rahoitusta muista lähteistä – verkkojen Eurooppa-väline ja muut rahastot, niin näiden tulisi investoida raide- ja jokiliikenteeseen ja eri liikennemuotojen väliseen toimintaan. Minä keskustelen mielelläni esittelijän ja varjoesittelijän kanssa tästä aiheesta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Telitska. Yes, Mr. Chairman, thank you very much indeed. Um, I was asked uh, rather... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan viime hetkellä minua pyydettiin puhumaan kollega Meissnerin puolesta. Kuten aamulla, niin en odottanut tällaista, sillä minulla oli valiokunnassa muitakin tehtäviä, joten en tässä esitä omia kommentteja. Ehkä esitän myöhemmin jotain tarkistuksia suoraan esittelen. Sitten mitäkin siinä pyysi minua sanovan täällä Me toivomme, että Pariisissa kykenemme löytämään juridisesti sitovan sopimuksen ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. On sanomattakin selvää, että huolenaiheet ja kunnianhimo Pariisin suhteen ovat yhteiset. Kollega Geisner haluaa korostaa sitä, että mitä enemmän väkeä tässä on mukana, niin sitä voimakkaammaksi tämä sopimus muotoutuu. Liikenneala on toki melkoinen päästöala. Meillä on olemassa tiettyjä liikennemuotoja, jotka ovat panostaneet tilanteen parantamiseen toisin kuin jotkut muut. Ja kollega Meissner haluaakin korostaa sitä, että meidän ei tulisi yksipuolisesti edetä niin kauan kuin ei ole globaalia sopimusta niin EUn ei pitäisi ryhtyä kalliiseen toimintaan, koska siitä ei välttämättä ole suorasta hyötyä. Ilmailu pitäisi huomioida ETS, joten meidän ei tulisi toistaa muilla aloilla jo tehtyjä virheitä. Gesine viittaa myöskin muihin aloihin, kuten merenkulkuun. Mitä useammat ovat mukana sopimuksessa, niin sitä pienempi on hiilivuodon vaara. Siinäpäkin Siinen kommentit, jotka halusin teille esittää. Ja mitä omaan rooliini tulee, niin esitän omat tarkistukseni ihan lähitulevaisuudessa yhteistyössä oman kollegani, kollegoitteni kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitokset molemmille raportööreille. Tullaan jättämään molempiin kokonaisuuksiin muutamia amendmentteja, mutta ihan pari huomiota molemmille sekä Virkkuselle että eickhoutille. Erityisesti energiaunionin yhteys energiaturvallisuuteen sekä energiatuonnin kustannuksiin tarvitsee mielestäni lisähuomiota ja sen lisäksi myös vaihtoehtoisten polttoaineiden infra olisi syytä kirjata koska sillä on todella iso, iso merkitys jatkossa sitten näiden uusiutuvien polttoaineiden käytössä. Äh, Eichhautin osalta fiksu kaupunkiliikenne on todella merkittävässä asemassa sekä päästöiltään että kokonaisvolyymiltaan ja meillä on koko Euroopassa selkeä tarve liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiselle – ja siitä, olisi hyvä, tai siihen olisi hyvä kiinnittää huomiota. Myös uudet liikennepalvelut, älykäs liikennejärjestelmä vähentävät päästöjä ja ruuhkia ja näkisin sen tärkeänä osana nostaa, nostaa esille tässä kokonaisuudessa. En oikeastaan käytä aikaanne enemmän hyväkseni, vaan lähetämme sitten rakkauskirjeitä jatkossa. Kiitos. Danke sehr, das liebes... Oikein paljon kiitoksia. Enpäs tiennyt, että rakkauskirjeet ovat julkisia asiakirjoja, mutta ainahan sitä oppii jotain uutta. Seuraavana kollega Lundgren. Tack för ordet, ordförande. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, me olemme nyt kuulleet, että liikenteestä ei tiedetä riittävästi. Luulin, että olin kuullut kaiken, mutta nyt joku sitten sanoi, että me voimme hyötyä paljon, jos vähemmän, vähennämme sääntelyä liikenteestä ja kabotaasista. No ettekö nyt näe, mitä tapahtuu? Oletteko sokeita? Meillä on ihmisiä, jotka tekevät työtä 205 eurolla kuussa. Ja sitten te sanotte, että meidän pitäisi purkaa sääntelyä liikennemarkkinoilta. Sehän olisi täysi katastrofi liikennemarkkinoille. Meillä on ympäristöystävällistä diiseliä Ruotsissa. Se on tietysti hyvä ympäristön kannalta. Diiseliä tuodaan tankkereissa ja sitä diiseliä käytetään sitten rekoissa, jotka kulkevat teillämme ja niiden kuskit pystyvät hädintuskin ostamaan ruokaa. Ja nyt sitten kuulan, että sääntelyn purkamisella on ympäristöhyötyjä. No, ihmisillä pitää olla ihmisarvoinen elämä, heidän pitää pystyä syömään. Olen ollut tällä alalla 30 vuotta. Minulla on turha kertoa, että sääntelyn purkamisessa on etuja. Haluaisin mieluummin, että pysytte hiljaa, kun sanotte tällaisia asioita. Ja. Paljon kiitoksia. Niin, ilmaisun vapaus pätee myös täällä, vaikka se ei kaikille sopisikaan. Kollega Gillian Gross energiapääosastosta, olkaa hyvä. Uh, the European Commission welcomes very much. Kiitos puheenjohtaja komissio. Tuota, tervetulleeksi tämän uh, liikennevaliokunnan lausunnon. Tämä on uh, Tämä energiaunioni on monipuolinen, se pitää sisällään eri säikeitä. Se on laajempi kuin pelkä energia-asia. Tämän komission jäsen Sefcovic toi esille Degetran, Markt, Move, RTD ja muut pääosat ovat tässä mukana. Ja etenemissuunnitelmassa, joka energiaunista tehtiin, niin tässä on useita toimia jo 43 toimesta jotka koskivat jo vuotta 2016 liittyen liikennealaan, joten komission puolesta on selkeää, että liikenne on tärkeässä roolissa liittyen usean eri osa alueisen energiaunionissa. Oli kyseessä kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen. No, tätä varten tarvitaan puhtaita ajoneuvoja, uusia energialähteitä ja tarvitaan tieliikennepaketti. Me kiitämme sitä, että liikennevaliokunta on tehnyt tämän lausunnon. Me olemme sitä mieltä, että energiaunionin tulisi perustua vuoropuhelun parlamentin ja kansalaisten kanssa, sillä näistä 43 aloitteesta ja hankkeesta, niin niistä on nähtävissä, että moni näistä perustuu vuoropuhelun parlamentin kanssa. Ja tämä uusi hallintojärjestelmä on sellainen, että yhteistyötä tehdään tiivisti myös järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kanssa. Me haluamme käydä energiavuoropuhelun kansalaisyhteiskunnan kanssa. On tärkeää, että on olemassa luottamus. On tärkeää, että on kunnianhimoinen hallintojärjestelmä. Unionin ja jäsenvaltioiden välillä on oltava hyvä yhteistyö, jota voidaan saavuttaa energiaunionin tavoitteet, joka siis, kuten sanoin, sisältää myös liikennesektorin. Meillä ei ole näkemyksiä tähän lausuntoon liittyen. Me olemme yhtä mieltä esittelijän näkemysten kanssa. Kiitoksia ja sitten ilmastopääosasto edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää. Ilmaston pääosasto haluaisi kiittää ja pitää hyvänä näitä lausuntoja. Ja haluamme kiittää myöskin näistä puheenvuoroista. Tämä osoittaa, kuinka laajasti täällä ymmärretään nämä asiat. Pariisin pöytäkirjan tiedonanto tietysti on keskeinen osa energiaunionipakettia, joka hyväksyttiin helmikuun 26. päivä komission kollegiossa, eli tämä täydentää ja sopii tähän energiaunionikysymykseen. Pariisin pöytäkirjassa on myöskin näkymä EUn kansallisille toimille tässä uudessa sopimuksessa. Eli kyse on taloudellisesta yhteistyössä, jossa mukana ovat kaikki alat. Me kannatamme kaikessa taloudessa tapahtuvaa toimintaa ja toivomme, että mukana ollaan kunnianhimoisin sitoumuksin, nyt kun ajatellaan tätä uutta sopimusta. Tiedonannossa on myöskin korostettu, kuinka tärkeitä IMO on, ja tämähän näkyy hyvin myöskin näissä ehdotuksissa, joita esittelijät ovat tehneet. Tätä ei voi riittävästi korostaa, eli kuinka tärkeitä IMOn ponnistelut ovat. Ja olen ollut hyvin paljon mukana näiden asioiden käsittelyssä ja voin kertoa, että mekin olemme turhautuneita tähän vitkasteluun, jota välillä nähdään. Mutta nämä ovat kansainväliset järjestöt, jotka toimivat monenkeskeisesti ja komissio tekee työtä näiden kumppanien kanssa. No sitten ihan lyhyesti meidän näkemyksestämme Pariisista. Tämä sopimus on tärkeä mahdollisuus meille, jotta pääsemme sopimukseen toimista, joita voidaan soveltaa kaikkialla. Eli me emme enää tulkitsee vanhaan tapaan näitä vastuukysymyksiä. Eli meillä pitää olla yhteinen näkemys pitkän aikavälin tavoitteista, mitä tulee liikenteeseen kaikkien kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tiedonannossa on 60 prosentin vähennystavoite vuoteen 2050 mennessä vuoden 2010 tasoista. Ja tämähän noudattaa IPCCn arviointiraporttia ja viimeisiä tutkimustietoja. Eli tämä on pitkän aikavälin tavoite, joka sopii hyvin yhteen tähän kahden asteen tavoitteeseen. No niin, haluaisin vielä kiittää parlamenttia sen aktiivisesta toiminnasta, kun valmistelimme Pariisin konferenssia ja haluaisin päättää tähän. Kiitos. Paljon kiitoksia ja nyt vielä esittelijöiden puheen vuoroihin. Henna Virkkunen ensimmäisenä. Yes, Mr. <laughs> Mr. Chairman. Niin, herra puheenjohtaja, arvon kollegat, oikein paljon kiitoksia näistä kaikista kommenteista. Nyt jään odottelemaan tarkistuksia. Toivottavasti heti sen jälkeen pääsemme uudestaan keskustelemaan ja laatimaan hyvää yhteistä tekstiä. Mielenkiinnolla jään nyt odottamaan tätä jatkotyötä kanssanne. Kiitoksia. Eikö? Kiitoksia sitten vielä Bas Eichhout. Yes, thank you very much. I also would like to thank all... Kiitos. Kiittäisin niin, niin ikään kaikkia kollegoja osallistumisesta ja kiitän myös varjoesittelijöitä, joiden kanssa työstetään näitä kompromisseja. Nämä tarkistukset ovat varmastikin lisäys tähän tehtyyn työhön. Siten, että no, nämä Kristiinin mainitsemat asiat voidaan lisätä tähän lausuntoon. Ivon näkemykset jotka liittyvät verotukseen ja ilmailualaan, niin katsotaan, kuinka nämä voidaan lisätä tähän lausuntoon Kosmosatauskille. Olen infrastruktuuriasiasta samalla linjoilla. Tämä on tärkeä huomio esiin tuotavaksi, mitä tulee eri maiden moninaisuuteen. Tämä on myös eräs niistä asioista YK sisällä siten, että ei voi tehdä liikettä siten, että tässä tulisi olla ikään kuin samat, mutta erilaiset vastuualueet kaikilla ja vastuut kaikille. Odotan innolla jo Pariisin kokousta. YK ja EUn politiikkojen välillä on merkittävästi eroja sen suhteen, mitä odotetaan eri jäsenvaltioilta, jos katsotaan vaikka tätä effort sharing-päätöstä, jonka alle liikennesektori on osumassa, niin itäisen alueen jäsenvaltioiden oikeudeksi on tullut se, että saavat lisätä näitä liikenteeseen liittyviä päästöjä, joten tässä on erilaiset odotukset. Sama koskee niitä. Tässä on erilaisia tavoitteita laadittu, jotka kiinnittävät huomiota jäsenvaltioiden eroihin. Nyt olisi mielenkiintoista tietää, kuinka hallintojärjestelmä toimii tässä. Energiaunionissa, no me teemme ehdotuksen, mutta komissio tätä halunnut sen, että näin sivujuonteena olisi tärkeää, että on maailmanlaajuinen sopimus ja tekisi tästä tehokkaamman. Odotan innolla sitä, että ei puhuta enää kaasu hiilivuodosta. Hiili, mikäli saadaan globaali sopimus, niin hiilivuodosta ei puhuta enää. Ja siinä kanssa keskustelun aiheesta mielelläni, jos ajatellaan meitä maanosana Euroopassa, me olemme ö, tuontiriippuvainen energian suhteen, mikäli olisi mahdollista, että me toimimme eturintamassa, niin se olisi taloudellisesti äärimmäisen järkevää, joten en sanoisi, että tämä olisi ainoastaan ilmastoon liittyvä asia, vaan tämä liittyy merkittävästi myös talouteen. Merja, minua ei yllätä se, että Suomesta tuleva puhuu näistä uusituista energialähteistä, Peterille. Tämä kosmaan liittyvä kabotaasikeskustelu, minä en ottaa tätä mukaan minun lausuntooni, sikäli mikäli minä tiedän, niin me puhumme monista asioista Pariisissa, mutta emme onneksi emme kabotaasista. Siellä on jo riittävänä monta pähkinää purtavaksi. Komissio, tämä IMO ja IKAO asiaan. Minä olen toki sitä mieltä, että nämä ovat ne kansainväliset järjestöt, joiden tulee vielä ottaa nämä seuraavat askeleet, mutta olen sitä mieltä, että Pariisi on se, joka määrittelee tämän näkymän ja asettaa tavoitteet näille aloille. Nyt siellä ollaan hieman epäileväisempiä, epäileväisemmän näköisiä. Teidän täytyy harjoitella tätä pokerinaamaa naamanne. On mielenkiintoista nähdä, että nämä alat voivat nämä alat voivat laatia omat tavoitteensa. Monilla alueilla ei ole tätä etuoikeutta. Ja voi sanoa, että Envi-valiokunnassa olemme pyytäneet tutkimusta, mikäli katsoo tätä kahden asteen tavoitetta ja katsoo, minkä tulisi olla ilmailualan ja varustamoalan panostus tähän kahden asteen tavoitteeseen, niin olen varma, että Imossa ja Ikaossa tullaan järkyttämään näistä tuloksista. Ja toivon, että Pariisissa viedään, pyritään saamaan näitä kahta järjestöä toimimaan nopeammin, sillä Imo ja Ikä ovat kyllä varsin verkkaisia. Toivon, että parissa saadaan hieman liikettä nivusiin. Kollegalta kuulin, että varmasti tässä talossa on enemmistö, jotka tukevat myös tätä kehitystä. Odotan innolla näitä keskusteluja ja pidetään vähän hauskaa. Ja, vielen dank No niin, paljon kiitoksia näistä alustuksista ja kommenteista. Perjantaina 5. kesäkuuta mennessä tarkistukset on jätettävä, siis puoleen päivän mennessä. Sitten pääsemme eteenpäin, eli eurooppalaiset koordinaattorit, kollega Balas Pohjanmeri käytävän ko- eurooppalainen koordinaattori ei ole paikalla, mutta Carlo Cecchi, hän vastaa Atlantin käytävästä Tervetuloa tänne ja Matthew Groskin voi istuutua tänne, mutta voit tietenkin pysyä vielä toistaiseksi omalla paikallasi. Aloitamme Carlo Setsin alustuksella.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 Hän on tullut meille Envivaliokunnasta ja hänellä on kokemusta ja sitä voidaan hyödyntää, jotta Pariisi lausunto ja kommenttimme Envisuuntaan ovat hyvät. Tervetuloa valiokuntaamme ja hyvää yhteistyötä toivotan meille kaikille. Ja nyt puheenvuoro kollega Setsille, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, olen iloinen siitä, että voin nyt olla täällä käymässä tätä keskustelua koskien Atlantin käytävän tilanteesta ja odottelen sitten teiltä kommentteja, huomioita, kritiikkiä. Tämä asiakirja on tulostettu teille, se on teidän käytettävissänne. Tämähän on asia, joka kehittyy ja tämä auttaa meitä työssämme nyt tällä hetkellä. Meillä on erilaista käytävähallintoa ja yritämme nyt hyödyntää aikaa ja resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Eli lyhyt alustus siitä, mitä tässä asiakirjassa on. Meillä on tässä muutamia kaavioita Eli Atlantin käytävän tärkeimmät piirteet. Eli tärkeimmät piirteet Atlantin käytävästä näkyvät tässä ensimmäisessä kaaviossa. Eli siinä on vahva meriulottuvuus, niin kuin tästä kuvasta näkyy. Siinä on 13 tärkeää satamaa sekä meri- että sisävesiväylien osalta. Raideliikenteen kannalta tämä neloskäytävä on ikään kuin selkäranka tälle käytävälle. Ja myöskin Saksa hiljattain itse asiassa eilen taisi allekirjoittaa sopimuksen siitä, että se lähtee tähän nelosraidekäytävän jäseneksi. Eli meillä on tiivistä yhteistyötä. Tässä on siis mukana neljä jäsenvaltiota. Portugali, Espanja, Espanja ja Ranskan välillä ja sitten Ranskan ja Saksan välillä on tällainen solmukohta. Tämä tässä on mukana kolme pääkaupunkia. Ja sitten meillä on ongelmia näiden raideleveysten suhteen, mutta voidaan sitten sanoa, että Atlantin käytävä yhdistää Atlantin valtameren ja tärkeitä maita, jotka näkyvät tässä kuvassa. Eli se ulottuu Euroopan ytimeen. Ja tämä on vielä tärkeämpi sitten kuin Panaman kanava on kaksinkertaistettu leveydeltään. Ja sitten voidaan lisätä tätä liikennettä Euroopasta Atlantin valtameren kautta. Kuten tästä kuvasta näkyy, se nyt ei ole kauhean selvä, mutta voitte ehkä arvata. Tämä käytävä on siis tämä keltainen viiva, joka siirtyy Etelä-Portugalin, Etelä-Espanjan alueelta Mannheimiin, Ludwigshafeniin ja Strasbourgiin. Me keskitymme nyt näihin raja-alueisiin, eli siellä on tätä tumman sinistä ne ovat näitä rajan ylityspaikkoja, joissa työt ovat käynnissä. Tämä koskee erityisesti Ranskan ja Saksan välistä rajaa. Ja osittain tämä koskee myöskin Espanjan ja Ranskan raja-aluetta. Ja Portugalin osalta me teemme tutkimuksia ja varmaan pian sitten tämä Ebola Merida yhteys aletaan, sitä aletaan rakentaa. Me tarvitsemme vielä paljon parannuksia näissä töissä, mutta tutkimukset ovat käynnissä ja työt käynnistetään sitten lähitulevaisuudessa. Ja sitten tuossa kuvan oikeassa puolessa on näitä tähtiä. Ja ne liittyvät hakemuksiin, joita on saatu. Siellä on hyviä hankkeita, joista on tullut ehdotuksia. Ne kuuluvat tähän SEF-hankkeeseen tai investointipankkiin. Tässä kuvassa on tärkeitä satamia mukana, mutta siellä on muitakin tärkeitä hankkeita, joita on ehdotettu tuettaviksi. Sitten jos katsotaan, miten TNT-säädöksiä on noudatettu, lyhyesti voin kertoa tästä oikealla puolella olevasta kuviosta. Eli sähköistäminen raideliikenteessä, se on jo aika laajaa, lähes 90 prosenttia on jo sähköistetty, mutta kuitenkin meillä on neljä erilaista sähköjärjestelmää Euroopassa käytössä, eli meillä pitäisi saada aikaan yhteiset standardit. Ja sitten kaksi erilaista raideleveyttä. Ja meidän täytyy sitten tehdä tästä suunnitelma Portugalin ja Espanjan osalta, jotta vähitellen löydettäisiin ratkaisu tähän ongelmaan. Tällä hetkellä Espanjan luotijuna toimii tällä oikealla leveydellä, mutta muuten näitä täytyy muuttaa. Ja mehän kävimme viime kuussa Baskimaassa, eli te näitte sitten, mikä se tilanne siellä paikan päällä oli. Ja sitten näitte myöskin, millaista merkittävää edistystä on tapahtunut. ERTMS ehkä tästä nyt puuttuu, mutta me haluamme kuitenkin vauhdittaa sen käyttöönottoa ja sitten asia, josta te puhuitte juuri äsken ennen tätä osiota, eli nesteytetty maakaasu. Se on tärkeä kysymys. Siitä ollaan hyvin kiinnostuneita ja sillä on myöskin tarvetta. Koska näillä hallintoalueilla täytyy nyt sitten toimia. Meidän täytyy katsoa esimerkiksi Pohjanmerta ja Itämerta, niiden liikennettä ja niihin vaaditaan tietysti suuria investointeja tärkeimpien satamien osalta. Myöskin laivoihin pitää investoida, moottoreita pitää mukauttaa näihin tarkoituksiin, mutta tällä tavalla voidaan saada merkittäviä ympäristötuloksia ja voidaan myöskin vaikuttaa vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja niin edelleen. Eli nämäkin ovat hyvin kiintoisia hankkeita, jotka liittyvät tähän käytävään. Ja sitten moottoritiet, niiden tilanne on ihan tyydyttävä Atlantin käytävän osalta, mutta ongelmia on näiden tietullien yhteensaattamisen osalta – jotta näitä infrastruktuureita voidaan hyödyntää tehokkaasti. Eli jos katsotaan näitä prioriteetteja ja tavoitteita Atlantin käytävässä, no te tunnette nämä tavoitteet, eli halutaan yhdistää eri liikennemuotojen käyttöä. Paremmin pitäisi hyödyntää raideliikennettä, erityisesti rahtiliikenteessä – ja sitten pitäisi yhdistää kansallisia verkostoja, parantaa raideliikenteen yhteentoimivuutta. Meidän täytyy löytää ratkaisu tähän raideleveyskysymykseen. Ja sitten ERTMS pitää ottaa paremmin käyttöön. Ja sitten nämä tietullijärjestelmät pitää yhtenäistää. Ja sitten tämä erityisyys tässä käytävässä, eli ulkoinen ulottuvuus kun ajatellaan Atlantin valtamerta. Meidän pitää parantaa innovointia meriliikenteessä. Meidän täytyy yksinkertaistaa näitä sääntöjä ja meillä täytyy olla käytössä puhtaampia polttoaineita. Eli me haluamme parantaa satamien toimivuutta, luomme uusia logistiikkafoorumeita – meidän täytyy vauhdittaa ERTMSn käyttöönottoa ja tämähän täytyy yhdistää sitten muihin käytäviin. Sitten meillä pitäisi olla tämä raideleveyssuunnitelma Iberian Niemimaan osalta. Ja sitten nämä puuttuvat pätkät, eli Evora Baharuth on tästä se kaikkein tärkein esimerkki. Ja sitten pitää parantaa rajan ylityspaikkoja ja palveluita. Ja sitten pitää vauhdittaa nestetetyn maakaasun käyttöönottoa. Ja paljon edistystä on jo Portugalissa aikaan, mutta lisätyötä pitää vielä tehdä. Ja lopuksi vielä täytyy parantaa käytävän näkyvyyttä, kun ajatellaan maailmanlaajuisia logistisia virtoja. Ja näin voidaan paremmin sitten vastata näihin tärkeisiin haasteisiin. Eli puheenjohtaja, tässä nyt olivat nämä tärkeimmät kohdat. Eli tämä nyt on mukana tässä suunnitelmassa ja totta kai olen nyt sitten valmis vastaamaan kysymyksiin ja kuuntelemaan ehdotuksianne. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensin, ja, ja sitten vielä kolmantena kollega Fanny Kamp. The floor is yours. Olkaapa hyvä. Kiitoksia oikein paljon, herra puheenjohtaja. Myönnettäköön, mitä enemmän tutustun ten käytäviin sitä enemmän pidän siitä. Mielestäni nämä ovat kyllä eurooppalaisen liikennepolitiikan kruununjalokiviä, ainakin kansanpuolueen ryhmä – kaikin voimin tukee tätä politiikkaa. Olen erittäin iloinen siitä, että Strasbourg kuuluu tähän käytävään. Strasbourg, Pariisi, TGV on vielä ongelmallinen Savernen korkeudella. Ihan vain tiedoksi kollega Satsille. Jos haluamme varmistaa, että aikataulu pitää, niin siihen täytyy puuttua arvoisa professori, te olette viisas mies, mutta minä tarvitsen palikoita, joidenka avulla saadaan rakennettua komission puolella jotain tehokkaampaa. Onko teillä riittävästi rahaa? Mitä tulee suunnitelmiin? Ovatko ne aikataulussa? Entäs luvat? Ovatko ne kunnossa? Niin ja tyhmä kysymys. Milloin projekti valmistuu? Euroopalla ei ole hirveästi aikaa. Meidän pitää pistää vauhtia prosessiin. Mielestäni parlamentti tietenkin saa olla kriittinen komission suuntaan, mutta kyllähän komissiolla pitää olla mahdollisuuksia toimia nopeammin ja paremmin ja sitä rataa. Ja kuten jo täällä sanottiin, herra puheenjohtaja, energian kuljettaminen Marokosta Espanjaan on tarpeen ja Espanjasta Ranskaan. Pyreneiden alue on ongelmallinen energiakuljetusten osalta. Onko pohdittu tätä asiaa, eli näiden asioiden linkittämistä? Te sanotte ehkä, että tämä on aivan järjetöntä, niin mikä siinä? Hyvä niin. Mutta tulipahan vain mieleen, että onkohan energiaunioni sitten pysähtynyt tähän. Ehkäpä tämä hermostuttaa komissiota, mutta mitäpä se minua haittaa energia ja TEN-T käytävät tässä teidän nimenomaisessa tapauksessa. No, voitaisiinko ne jotenkin liikittää? Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Bilbao. Sí, gracias. Eh. Kiitoksia näistä selvityksistä. Kaikki nämä asiat, jotka luettelitte ja kaikkia, kaikista näistä olemme samaa mieltä – ja valtaosa edustajista parlamentissa on varmasti näistä samaa mieltä. Mutta kyse on nyt siitä, ja se mikä minua kiinnostaa, onko näissä hankkeissa ja tämä kaavake, joka nähtiin näissä kuvissa, eli näitä hankkeita, joita on esitetty eri jäsenvaltioista tähän Atlantin käytävään liittyen, siellähän oli tähdet, eli näitä hyviä hankkeita, joita on ehdotettu käsittelevätkö näitä kahta tärkeää kysymystä, joista puhuitte? Eli nämä raja-alueet. Siis siellä saattaa olla mikrofoni olla päällä toisella pohjalla. Niin, nämä raja-alueet. Koska alue, jolla itse alu, asun, eli Baskimaa, siellä juuri kärsitään näistä ruuhkista, raja-alueella. Siellä on tuhansia kuorma-autoja ja tällä hetkellä mitään ratkaisua ei ole. Ja täytyy myöskin sanoa, että tässä meillä on ongelma Ranskan valtion kanssa. Se ei hyväksy sitä, että tämä raja-alue on erittäin prioritaarinen meille ja siellä pitäisi toimia hyvin nopeasti. Eli haluaisin tietää, No, ehdotus. Eli mitä mieltä te olette näistä hankkeista? Millaisia mahdollisuuksia te näette, kun ajatellaan näitä kolmea valtiota, jotka liittyvät yhteen tämän Atlantin käytävän kautta Portugali, Espanja ja Ranska? Ja haluaisin sanoa, että viime aikoina on ponnisteltu. Espanjan hallitus on puhunut tästä pätkästä, Paskimaan osalta, että siellä on tiettyjä viivästyksiä ennen kuin junat saapuvat kaupunkeihin. Eli haluaisin tietää, mikä arvio teillä on tästä asiasta, koska tänä aamuna me keskustelimme valkoisesta kirjasta ja näimme, kuinka tarpeellista on koordinoida ja panna täytäntöön tehokkaalla tavalla ja hyvin nopeasti näitä jäsenvaltioiden hankkeita. Ja haluaisin kuulla, mitä mieltä olette, eli onko nyt oikea hetki tälle, kun ajatellaan näitä hankkeita ja ehdotuksia, joita on tullut jäsenvaltioista. Ja lopuksi vielä sanoisin, kaipaatteko te jotain hankkeita, joita ei ole esitelty, jotta voitaisiin toimia johdonmukaisesti tämän Atlantin käytävän täytäntöönpanon osalta? Kiitos. Danke sehr. Kiitos. Ja Ranskasta Karima Deli. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Arvon koordinaattori. Haluan toivottaa teille lykkä pyttyyn aivan aluksi, sillä tämä on prioriteetti. Tämä raidekäytävä, ainakin mitä tulee ympäristöön, mutta valitettavasti minä olen nyt pidän takaraivossa 30. huhtikuuta Ranskan hallituksen tekemän lausunnon. Me emme sitoudu tähän etelä pohjois raide maantiehen, jonka tuli nähdä päivänvalo vuonna 2016, jonka tuli kuljettaa vuodessa 85 000 rekkaa. Niin tämän tavoitteena oli viedä näitä Espanjan ja Pohjois-Euroopan välillä kulkevia rekkoja, mutta Ranska ei sitoudu tähän hankkeeseen. Minun kysymykseni on yksinkertainen. Kuinka verkostot pysyvät yhdistettynä, kun Ranska ei ole mukana tässä hankkeessa. Oletteko te mukana neuvottelemassa Ranskan hallituksen kanssa? He ovat sitä mieltä, että heillä ei ole riittävästi budjettia tämän hankkeen läpiviemiseen. Kolmas kysymykseni kuuluu, missä mennään sen suhteen, että rahti asia saataisiin etenemään teidän käytävän kohdalla? Danke sehr. Jetzt. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Pascal. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, että saavuin myöhässä. Ajattelin, että tämä osio alkaisi vähän myöhemmin. No, koordinaattorimme jo puhui, mutta tämän käytävän osalta, sehän liittyy pitkälti Espanjaan, niin se kiinnostaa kyllä minua. Me tulemme koordinaattorin, hän on hyvin pätevä henkilö, hän tietää nämä ongelmat erittäin hyvin enkä nyt puhu pitkään, eli menen nyt suoraan asiaan. Eli kysyisin, millaisia ratkaisuja teillä on? Ongelma, osa ongelmista on vanhoja osia, ollaan jo ratkaistu. No, Ranskahan juuri antoi painopistealueen tälle Tulusin reitille, eli se jätti sitten myöhäiseksi tämän Bordeaux Espanjan välisen pätkän ja sehän on sitten pätkä, joka menee kolmen maan kautta. Sitten viivästyksiä raja-alueilla. Millaisia konkreettisia ongelmia näillä alueilla on ja millaisia ratkaisuja niihin ollaan löytämässä. Ja sitten tämä yhteen toimivuus – ja Espanjan luotijuna-kysymys on ratkaistu. Komissiolta on tullut yksi ehdotus ja sitten Espanja on tehnyt toisen ehdotuksen, eli tässä vain joustavutetaan tätä liikennettä tietyillä liikennepätkillä. Eli kun katsotaan tätä junakysymystä, meidän täytyy löytää ratkaisu, mitä tulee yhteen toimivuuteen, vai olisiko mahdollista, että olisi rinnakkain erilaisia ratkaisuja jokaisella pätkällä ilman, että käytävän tehokkuus siitä kärsisi. No sitten vielä toinen kysymys. Espanjan ja Portugalin välille ei ole vielä löytynyt ratkaisua, mutta koordinaattori, millaisia ratkaisuja on ehdotettu tälle pätkälle ja missä vaiheessa voidaan odottaa tätä ratkaisua? Ja sitten sähköistämistä puuttuu Espanjasta tietyiltä pätkiltä. En nyt puhu muista ongelmista, vaan ihan oman alueen ongelmista – Eli millä tavalla koordinaattori aikoo puuttua näihin sähköistämiskysymyksiin tämän käytävän osalta? Voidaanko tässä harmonisoida näitä sähkökysymyksiä? Te puhutte hyvin Espanjaa, tiedän sen. Eli menen nyt sitten suoraan näihin ongelmiin. Mehän tiedämme, että te tunnette nämä ongelmat hyvin ja me puhumme niistä nyt suoraan. Kiitoksia, että olette paikalla. Kiitos. Danke sehr, Pavel. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Telitska. Yes, hello, uh, welcome. Uh... Tervetuloa valiokuntaamme. Siihen vielä, mitä kollega Fanny Kamp totesi, niin poliittisesti ajatellen TENTE-konsepti on keskeisin panos yhteisessä liikennepolitiikassa, joka on toteutunut viime vuosien aikana. Seitsemän vuoden ajan olen näitä käytävää asioita seurannut ja kyllä se on väline, jota kannattaa käyttää ja meillä on erinomainen koordinaattoritiimi käytössä. Pari kysymystä, jotka liittyvät käytävään, mutta vähän yleisluontoisempia – sillä en tunne tätä käytävää sen tarkemmin. Tiedän, että asiasta vastaavat henkilöt ovat kyllä päteviä. Niin se, mitä totesitte tähän rahoituksen saatavuuteen, pitää muistaa, että tänä aamuna neuvottelut, kolmikantaneuvottelut esiristä päättyivät ja tietäneette, minkälaisia vaikutuksia tällä on verkkojen Euroopan hankkeeseen Oletteko sitä mieltä, että teillä on jo jonkinlainen analyysi siitä, millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan näihin käytäviin, erityisesti tähän omaanne? Tai onko teillä huolenaiheita vai oletteko tyytyväinen tilanteeseen? Vai onko tämä muutos ihan vähäpätöinen? Jos muutos on huomattava, niin voisitteko kertoa millä tavalla Varmaankin teillä on jo laskelmia sen suhteen, että mikä on vielä toteuttamiskelpoista ja mikä taas ei, ja minkälaisia tarpeita tulevina vuosina tulee syntymään. Syynä on ihan vain se, että meidän täytyy parlamentissa jollakin tavalla ottaa kantaa tähän neuvottelutulokseen ja tehdä siltä pohjalta oikeita päätöksiä. Tämä nyt on aivan uunituore tieto, ja meidän täytyy käydä vielä tämä materiaali kautaltaan läpi. Mutta haluan varmistaa, ettei tehdä sellaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat negatiivisesti tilanteeseen, koska rohkeutta ei ole tuomi, tuom, toimielimissä ollut. Tiedän, mikä on komission kanta teillä on tehtävä, teidän täytyy toimia ja me kysymme sitten, että miksi ette ole saanut tuloksia aikaiseksi. Eli minkälaisia vaikutuksia näillä päätöksillä on ja miten me voisimme auttaa teitä tai onko jotain, mitä me voisimme tehdä auttaaksemme teitä valiokuntana ja parlamenttina. Oikein paljon kiitoksia. Niin te sanoitte, että me kävimme Baskimaassa vierailulla ja näimme, että uusi raidevälikysymys on ratkaistu, eli yhdessä maassa meillä on kaksi raideväliä, kaikki muu on utopiaa. Espanjassa käytetään tätä normaalia Martin raideväliä. Tässä kyse ei ole vain ainoastaan äh, huippunopeusjunien väylistä, vaan myöskin äh, tavarajunia väylästä, eli on toimittu viisaammin kuin Saksassa, koska Saksassa rakennettu väylä on käytettävissä vain ja ainoastaan huippunopeusjunille ja Reinin varrella maisema muuttuu huonompaan suuntaan, joten espanjalaiset ovat olleet paljon viisaampia. Jos Ranskan hallitus sanoo, että Bordeauxsta Espanjan rajalle se ei käy enää päinsä, no kysypä komissiolta, että onko tästä ylipäätään keskusteltu mitkä hankkeet pannaan jäihin. Lyon, Torino, sen piti maksaa 12 miljardia, mutta nyt lasku onkin 26 miljardia. Siitä pidetään kynsin hampain kiinni, mutta sehän ei valmistu 40 vuoteen. Ja pienellä mitättömällä summalla Bordeaux väli voidaan todellakin saada hyvään kuntoon ja Euroopassa taas junat liikkuisivat. Koordinaattorit, komissio, jäsenvaltio, aina pohtivat, mitä lisäarvoa tästä on, tästä panostuksesta, koska aina yksi euro voidaan käyttää yhteen kertaan. Sitten toinen asia, ja nyt tarkkana. Vim, sinähän totesit, että minä olisin sanonut tämän olevan aivan järjetöntä, tämä Välimeren alueella ta- tapahtuvasta energian tuonnista. Anteeksi. Ai, ai. Tämä idea on teiltä peräisin. Ai, että tämä olisi hölynpölyä. Ai jaa. Niin, no, Hieno juttu, onneksi tämäkin sekaannus saatiin selvennettyä. Mutta mitä tulee Saharan alueelta peräisin olevan aurinkoenergiaa, niin miksi tilanne ei voisi olla samanlainen Etelä-Ranskassa tai Espanjassa? Miljoonia neliökilometrejä löytyy talojen katolta, ei me tarvitse mitään uusia rakennelmia, mutta toteutusta kaivataan. Espanjassa, Portugalissa on jo hyviä kokemuksia kerätty tähän suuntaan pitäisi lähteä. Eli ei meidän pidä lähteä vetämään pitkiä linjoja, mutta tietenkin se yhtenä osana kuuluu tähän kokonaispakettiin. Tämä on tärkeää myöskin liikenteen näkökulmasta katsottuna. Ja nyt vieraamme mahdollisuus vastata näihin esiin tulleisiin kommentteihin ja kysymyksiin. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia kommenteista, kysymyksistä ja puheenvuoroista. Tässä on osoitettu ja sen yleisiä asioita, yleisiä huomioita, erityishuomioita. Aloitetaan tästä viimeisimmästä. Tiedätte tämän asian varsin hyvin. Kertasanapetyön kun kuten Roomassa sanottiin. Mikä tässä on suunnitelma? Me koordinaattorit Teemme tästä kertomuksen viime joulukuussa. Se kävi eri sidosryhmien hallitusten läpi. Ennen kaikkea se oli huolellisen tutkimuksen tulos. Me jatkamme tätä työtä. Ja tämä, tästä keskusteltiin myös niin kutsutussa käytäväfoorumissa, jossa kaikki eri sidosryhmät kokoontuvat keskustelemaan näistä aiheista. Tämä antoi, mm, helpotti meidän ymmärrystä eri tarpeista ja ongelmista. Tämä työ tulee jatkumaan. Tämä on ensimmäinen askel. Tämä ei kuitenkaan ole lopputulema. Tätä tullaan päivittämään ensi vuonna ja sitten kahden vuoden jälkeen uudestaan. Tätä ennen kaikkea käytäväfoorumissa aloitamme työn uudelleen Riikan 20 päivän aikana. Silloin istumme saman pöydän äärelle ja päätämme yhteisestä agendasta siitä, kuinka voimme parantaa jo tehtyä työtä. Tämän asian, joka vaatii kaikkien kiinnostuneiden panoksen, jotta saamme parhaan mahdollisen lopputuleman. tässä sekässä on nähtävissä, mitä on tehtävä, jotta on toimiva multimodaalinen käyttävä siten, että se yhdistää neljä eri maata siten, että se osallistuu yhtenäisempään sisämarkkinalueeseen ja niin poispäin. Tämä ei ole mikään haaveista kasattu kertomus. Edistyminen on hitaampaa kuin olisimme halunneet, resursseja on niukasti kriisistä johtuen ja muistakin syistä, mutta meidän on jatkettava oikeaan suuntaan kulkemista. Resurssit ovat tietenkin avainasemassa, kuten kaikki varmasti tietävät. Verkon Eurooppa-väline sai erittäin suuren määrän hyvin laadittuja hankkeita. Ne tuovat esille sen, mitä Euroopassa tarvitaan. Toisekseen tässä tarvitaan tässä on paljon hankkeita, joita tarvitaan paljon resursseja. No, on mahdollisuus ainoastaan rahoittaa pyydetystä yhteisrahoituksesta kolmasosa. Tänä aamupäivänä päästiin yhteisymmärrykseen. Periaatteessa se on hyvä asia, uskon, että se on hyvä asia, että on yhteisymmärrys. Kaikki osapuolet olivat kompromissiin tyytyväisiä. Nyt tähän kompromissiin tulee perehtyä, on katsottava, onko tämä myös teitä miellyttävä kokonaisuus. Mutta tämä vapauttaa resursseja ja tätä käytetään tulevaisuudessa. Se, mitä minä pidän tärkeänä, on se, että tämä sillottaa tietä Junckerin suunnitelman täytäntöönpanoksi. Ja tässä voidaan tyydyttää niitä hankkeita, jotka pysyvät rahoitusta verkkonerpa välinen puitteissa on myös hankkeita, jotka ovat hyviä ja jotka sopivat varmasti myös Junckerin suunnitelmaan. Tämä pitää sisällä olettamuksen, että lisähankkeita saadaan rahoittaa, mikäli tiettyjä ratkaisuja saadaan aikaiseksi. Tämän parissa on työskenty Movepääosaston kanssa. Brenik ja Kristofsen jatkavat vuoropuhelua teidän kanssa tästä aiheesta riippuen. Resurssit, kuinka resursseja saadaan enemmän käyttöön, kuinka saadaan luota eurooppalainen kasvu ja eurooppalaista työllisyyttä. Tulee poistaa myös esteitä, joten kun tämä työ on valmis, olen, val- olen käymielinen keskustelun teidän kanssa, että asiassa päästään eteenpäin. Nyt lyhyt kommentti liittyen siihen, mitä tietoa me on tuotu. Mm, yleisesti ottaen se, mitä nyt on tapahtumassa, on se, että Germanin hallitukset ovat hitaita sitoumuksissaan tällä käytävällä. Nämä hallitukset kuitenkin pitävät kiinni sitoumuksistaan. Portugalin mukaan lukien merillä tässä on tämä todellinen puuttuva palanen tässä kokonaisuudessa. Nyt tutkimukset perehtyvät tähän ja työ tulee kiihtymään lähitulevaisuudessa, ja että saadaan tämä linkki tyydyttävälle tasolle. Espanja on investoinut omilta osin merkittävästi, ja tämä ei ole johtanut mihinkään, joten tässä tulla näitä eri yhteyksiä parantamaan. Tilanne tulee varmasti kehittymään hedelmällisesti. Olin myös niin kuin tämä raide maantie lykkääntyi. Se on erittäin hyvä ajatus. Joten minä toivon, että tämä päätös, joka johtuu taloudellisten resurssien niukkuudesta, Kuudesta niin toivon että tätä harkitaan uudestaan lähitulevaisuudessa. Olen hyvin herkkänä ympäristöasioille Baskimaan, niin Ranskan kuin Espanjan puolisen Baskimaan ruuhka asioille. Ja olen sitä mieltä, että ainoa tie tästä pois, muutenhan tässä on merkittävä ristiriita, niin ainoa tie ulos on se, että me haluamme enemmän Atlantin käytävälle laivaliikennettä ja samaan aikaan tässä on tämä ruuhkaongelma, joten tässä on nyt katsotaan kolikon molempaa puolta. Radioliikennettä on parannettava, on oltava luottavainen tarjontaolosuhteet infrastruktuurin suhteen ovat mahdollisia hyvällä tavalla – myös yhteydessä. On tärkeää, että raliliikenneoperaattorit liikkuvat oikeaan suuntaan. Mikäli näin tapahtuu, nämä rat- ongelmat saadaan ratkaistua. Päästään sellaiseen tilanteeseen, ettei tämä vaikuta kaupankäynnin virtauksiin voimme lisätä kaupankäyntiä ja olla kunnioittavia ympäristöä kohtaan. Tämä vaatii investointeja. Tähän päätän puheenvuoroni. Minä puhun teille avoimesti ja näkisin, että sitoumus on olemassa. Ymmärretään, mitä tulee tehdä. Vastaahakoisuutta on johtuen resurssien niukkuudesta. Miljoona investointia on investoinut pois jostain muualta, kuten monet tutkimukset osoittavat, niin käytetyt varat hyvissä infrastruktuurihankkeissa, jotka tehdään ympäristöä kunnioittain, niin se on hyvin käytettyä rahaa ja se saa aikaan positiivisen vaikutuksen BKT hyvin lyhyellä aikavälillä, joten investointi on kaiken puolin järkevää. Kiitos paljon kuuntelemisesta. Olen ne, niin mikäli teillä on jatkokysymyksiä. Kiitos paljon osallistumisesta tähän yhteiseen ponnistelumme. Oikein paljon kiitoksia teille, kollega Sechi. So I leave the floor to my colleague. Thank you very much. ich begrüße jetzt ganz herzlich Mathieu. Niin, sydämellisesti tervetuloa Matthew Gross. Hän on kaikkien tuntema henkilö. Vielä vuosi sitten hän oli parlamentin jäsen ja myöskin meidän kollegamme tässä valiokunnassa ja nyt hän vastaa Itäisen välimeren käytävän eurooppalaisen koordinaattorin tehtävistä. Nyt mielenkiinnolla jäämme odottamaan tätä alustusta. Te tiedätte, että 10 minuuttia on käytettävissä ja hänet tuntien voin sanoa, että hän pitää tästä puheenjohtajasta kiinni. Olepas hyvä. Kiitoksia. Niin, tarkoituksena on todellakin vastata kollegoiden kysymyksiin, mutta ihan alustuksen omaisesti tähän käytävään, miten se on kehittynyt. Pieni hetki. Niin. Yhdeksän jäsenvaltiota kuuluu tähän käytävään. Meillä on 15 solmukohtaa, 15 lentokenttää, sisävesisatamia, 10 kappaletta, 12 merisatamaa. Kaiken kaikkiaan tilannetta tarkasteltaen, niin kuin suutaviivassakin sanotaan, niin tästä näette, minkälaisia haasteita tähän käytävään keskittyy. junien pituus, akselipaino ja muut asiat täytyy huomioida. Tulette tietenkin saamaan tämän materiaalin käyttöön, mutta tästä näette, minkälaisia haasteita tulevia vuosia silmällä pitäen käytävällä on ja minkälaisia pääpainopistealueita työlle on esitettävä. Jos lähden Hampurista Ateenaan, mitä tapahtuu tällä matkalla? No meillä on seitsemän erilaista turvajärjestelmää, kaiken kaikkiaan kolme jännitetasoa, mutta veturia on vaihdettava neljän otteeseen, koska sähköstä siirrytään dieselin käyttöön. Maksimipituus on 600 metriä, vaikka me tiedämme, että Bulgaariassa maksimipituus mm, saa olla 445 ja maksimipaino on 20 000 tonnia ja sitten keskinopeus on 80 kilometriä tunnissa. Eli tämähän tarkoittaa, että melko lailla ruuhkanopeutta edetään. Eli tämä on kyllä selkeä osoitus siitä, että on todellakin tärkeää varmistaa, että kiskoliikenteen puolella varmistetaan yhteen toimivuus rajat ylittävällä tavalla. Ja vielä konkreettisempi kuva näkyy tässä. Tässä on muutama kartta, pari-kolme esimerkkiä tarjolla. Tässä että mikä on tilanne käytävällä. Tämä ensimmäinen liittyy akselipainoon ja sininen väylä osoittaa hyvää tilannetta ja punainen on taas huono tilanne – Tämä osoittaa, että johdonmukaisuutta käytävällä ei ole vaalittu. Ja sitten tässä näette junapituuteen liittyvän tilanteen. Eli pohjoisessa, eli Saksan alueella tilanne on hyvä, mutta mitä etelämmäksi menee, paitsi Bratislava ja Budapestin eteläpuolella tilanne pahenee entisestään ja sitten sisävesiliikenteeseen. Tämä on aika lailla arkaluonteinen kysymys, mutta kuten tästäkin näette, niin syväys koko vuotisen liikennöinnin varmistamiseksi ei ole olemassa, ja tämä onkin keskeisin haaste. Eli tämänkin käytävän osalta on tärkeää huomata, että me keskitymme tähän rajat ylittävään ulottuvuuteen ja että rajat ylittävät hankkeet ovat keskeisellä sijalla. Ja meidän tehtävänämme on keskustella sellaisten henkilöiden kanssa, jotka eivät yleensä keskustele keskenään. Dresden, Praha, Unkari, Tsekin tasavalta, Itävalta tai etelässä missä rajat ylittävästä toiminnasta ei voi olla puhettakaan, Bulgaria, Romania, Kreikka, näiden maiden edustajat pitää saada saman pöydän ääreen. Sitten toinen tärkeä asia on se, että käytävän pohjoisosissa, Hampurissa, Bremerhavenissa, meillä on kaksi suurta satamaa ja jokainen satama toimii vain, jos sisämaalta päin äh, kuljetus toimii. Konttipuolella tämä on, Bremerhaven on suurin satama. Kyse on multimodaalisesta järjestelmästä. Siinä on ainakin pyrittävä, jotta satama pystyy toimimaan tehokkaasti, mutta se tarkoittaa melkoisia haasteita ja niihin palaan tuonempana. Sitten tämä intermodaalisuus, johon jo viittasin, eli yhteydet eri liikennemuotojen välillä. Intermodaalisuus varmistaa, varmistetaan vain, jos kaikki osa-alueetkin toimivat mitä tulee käytäväämme ja investointivolyymiin, niin me olemme arvioineet sitä ja volyymi on noin 47 miljardia ja 25 miljardia tärkeimpien osa- osa-alueiden osalta. 15 miljardia ei ole kuitenkaan tässä vaiheessa vielä varattu rahoitussuunnitelmiin. No tämä on ihan karkea arviot, te tiedätte paljonko rahaa on käytettävissä, mutta tämä tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan, että kun katsotaan suuntaviivoja, tentee päätöksiä, niin tässä täytyy katsoa jo tulevaisuuteen, mikäli haluamme toimia johdonmukaisesti. Ja kyllä minä olen aika lailla positiivisella kannalla. Parlamentin tekemä valmistelutyö yhtä lailla kuin komissiossa ja neuvostossa suuntaviivojen ja tenteen osalta, ja mitä me olemme koordinaattorina tehneet kansallisella tasolla – 28 jäsenvaltion kanssa olemme suoraan keskustelleet ja hyväksyneet nämä ohjelmat ja sitä kautta olemme päässeet siihen tilanteeseen, että meillä on lukuisia ohjelmia, kypsiä ohjelmia ja minun mielestäni tämä on selkeä viesti, joka pitää välittää eteenpäin. Eli me olemme kykeneviä käyttämään verkkojen Eurooppa-välineen tarjoamia varoja. Minä uskon vakaasti, että tämäkin käytävä voi tehostua pienten lisähankkeiden kautta ja siihen panostamme. Ja sitten tässä näette rahoitustilanteeseen liittyvää infoa. Me odotamme jo SEF 2, joka on volyymiltaan kaksi kolminkertainen nykyiseen verrattuna. Ja mitä tulee prioriteetteihin käytävän osalta, niin minä yritin esittää suunnitelmani hyvinkin konkreettisesti. En lähde nyt lukemaan tätä kohta kohdalta, mutta tulette huomaamaan seuraavan seikan. Käytävän osalta painopistealueet liittyvät rajat ylittävään toimintaan, toisaalta taas sisävesiliikenteeseen, mutta sehän on kaiken kaikkiaan melko kuuma peruna, ja kolmanneksi tarkoituksena on vähentää taakkaa satamapuolella juuri käyttäen tehostetummin kiskoliikennettä. Me kävimme Prahassa, Hamburissa, Dresdenissä, Bremerhavenissa, niin yhteinen tekijä on, että sisävesiliikenteen vähäinen käyttö johtaa siihen, että kiskot ovat täynnä ja tiet teillä mikään ei oikeastaan liiku enää metriäkään. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että Saksan ja Tsekin tasavallan on keskusteltava Elvejoen tulevaisuudesta yhteisesti, eli tällainen pitkän aikavälin elvysuunnitelmahan on jo olemassa, ja sitten pitää saada vastauksia, molemmille osapuolille tyydyttävä vastaus. Eli meidän täytyy kysyä, että voidaanko elpeä jatkossa käyttää vaiko ei. Jos kyllä, niin poliittisten päätösten pitää olla myöskin tämän periaatteen mukaisia. Jos ei, niin silloin meidän ei pitäisi toimia niin, että jotkut investoivat, mutta toiset taas eivät halua investoida laisinkaan. Eli tämä pitäisi olla se selkeä viestimme. Ja yhtä lailla meidän täytyy muistaa se seikka, että kun katsotaan hetkistä vallitsevaa tilannetta Elbellä, niin siellä toteutetaan sellaisia kuljetus muotoja, joita ei voida toteuttaa ei kiskoilla eikä tiellä, joten me tarvitsemme täydentävyyttä. Viittaan tässä nyt Hampurin eteläosaan ja Dresdenin suuntaan suuntautuvaan liikenteeseen, niin kyllähän sekin tasavallasta löytyy sellaisia yrityksiä, jotka huomioivat tämän sisävesiliikenteen tarjoamat mahdollisuudet. Jos sillä ei ole tulevaisuutta, niin se tietenkin vaikuttaa taloudellisestikin tilanteeseen. Kesäkuun lopussa esitetään tutkimus siitä, että miten investointitoiminnalla on luotu tai voidaan luoda työpaikkoja, niin se tulee osoittamaan, että tämä on melkoinen kokonaispaketti. Multimodaalisuus on se, mitä me peräänkuulutamme. Ja sitten mitä tulee vielä tähän Elbejoen tilanteeseen, niin erityisesti Prahassa ja Dresdenissä asioista keskusteltaessa olemme ehdottaneet, että molemmat Osapuolet keskustelevat sekä poliittisesti että taloudellisella saralla, että myöskin kansalaisjärjestötasolla. Eli päästäisiin tarkastelemaan tämän raja-alueen yhteisliikkuvuusongelmaa. Kyse ei ole todellakaan siitä, että me sanoisimme, että joku liikennemuoto olisi hankalampi kuin joku toinen, vaan kyse on siitä, että me yritämme yhteistyön kautta vähentämään jollekin liikennemuoto, johonkin liikennemuotoon liittyvää ö, painepiste, pain, ongelmaa. Me tarvitsemme vaihtoehtoja, koska tiet ovat ruuhkautuneet. Siinäpä tämä meidän nykyinen lähestymistapamme Riikan kokouksessa varmaankin järjestetään foorumin tapaaminen, ainakin jos kutsu pitää paikkansa. Jos väkeä on paikalla, niin me kyllä kokoustamme. Tarkoituksena on käytävä kohtaisesti keskustella kumppaneidemme kanssa, ei ainoastaan ministeritasolla, vaan aluetasolla, huomioiden myöskin kiskoliikenneväen keskustelemme sitten näistä käytäväkysymyksistä ja sitten vielä näistä rahoituskysymyksistä. Tietenkään minä en tässä lähde ennakoimaan tulevia neuvotteluja. Tiedän, että viime yönä on hartiavoimin tehty neuvottelutyötä, mutta oma käytäväni on siinä mielessä helppo, että Saksaa lukuun ottamatta tässä ovat mukana vain ainoastaan kohesiomaat ja raha on kyllä vielä käytettävissä. Ja se taas tarkoittaa sitä, että tälle vuodelle me voimme järjestää vuoden loppuun mennessä kilpailutuksen ja sitten vielä toisenkin kilpailutuksen kohesiomaita varten. Tilanne on toisenlainen, koska meillä on jäsenvaltiokohtaiset budjetit ainakin vuoteen 2017 asti, ja se taas tarkoittaa sitä, että ongelmia ei tule olemaan niinkään paljon ainakaan rahojen jaon osalta. Jäsenvaltiot tietävät, mitä tulee. 300 miljoonaa kohesiomaille tästä 11 miljardista, eli noin 7 miljardia kaiken kaikkiaan, ja minä toivon, ainakin tilanne näyttää siltä, että vuoteen 2017 mennessä nämä rahat käytetään, ja sitten käy niin, että jos rahoja ei käytetä, niin ne ovat menneet. Eli tämän verran tästä käytävästä. Paljon kiitoksia. Kiitokset Matthew Gross. Seuraavana kollega Fanny Kamp. Herra puheenjohtaja, uudemman kerran ja viimeistä kertaa sydämelliset kiitokset. Toistan jo mitä sanoin näistä kruunun jalokivistä, kun näkee tämän kaiken, niin tästähän oikein intoutuu, eli mitä kaikkea Euroopassa voidaan saada aikaiseksi. Tästähän voisi puhua loputtomiin. Ongelmia tietenkin on, mutta tästä kyllä voi ammentaa voimaa vaikka ja kuinka paljon. Kollega Gross on tietenkin aivan toisenlainen henkilö kuin kollega Chetsi. Hän tietää, miten peliä käydään, hän on brutaalimpi otteissaan, hän on fiksumpikin, varmaan näin on niin, sanon tämän vain siitä syystä, että kyllä meidän pitää saada nyt hiukan pökköä pesää, niin kuin olen aikaisemminkin sanonut. Ja mitä tulee näistä luvista, niin te sanoitte, että rahaa kyllä on tarjolla, mutta use it or lose it periaate vallitsee. Ovatko luvat ajoissa kunnossa? Euroopassa yhä suurempi ongelma on se, että lupia ei ole tarjolla. Sitten toinen kysymys, ja se liittyy esiriin. Esirahasto niin näitä rahoja voidaan käyttää teitä ja lentoliikennettä varten, mutta ongelma liittyy sitten taas kiskoja vesiliikenteessä. Onko teillä yhteyksiä eib vai hoidetaanko asiat komission kautta vai, vai mikä tämä tilanne oikein on? Voisitteko hiukan kertoa, miten tämä asia hoidetaan, vai päätettekö ihan itse näistä rahojen jaosta? Sitten Kiinaan liittyen. Bukarest, Bukarest väliä, tätä käytävää aiotaan rahoittaa Kiinan kautta. Niin, tämä teidän käytävänne ja Kiinan investointi, mikä tämä linkitys on? Ja lopuksi vielä tiedän, että tämä on aika hankalaa kysymys, sillä jos katsotaan tätä käytävää, niin pienen pieni osa kulkee Istanbuliin. Mehän kävimme Istanbulissa ja Baskimaassa yhdessä kollega Ertukin kanssa kävimme Istanbulissa. Paljonhan sielläkin tapahtuu ja tehdään. Ja lopuksi, kuten kollega Setsille, nämä TNT-verkoston investoinnit tuovat työpaikkoja ja taloudellista kasvua. Se kannattaa muistaa. Tästä voisi puhua vaikka ja kuinka pitkään viitaten pyöräilyyn ja kestävyyteen, mutta aina tarvitaan kuitenkin sitä lihasmassaa, että töitä tehdään. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Palahan siihen vielä myöhemmin. Seuraavana kollega Ajala Sender. Ui, se on sonado casi amenaza. Se kuulosti melkein uhkaukselta. No niin, Kiitokset kollegalle Groschille tästä innosta. Hän kertoi tästä hyvin monimutkaisesta käytävästä, jossa on ollut paljon ongelmia. Joissain osioissa tilanne on parempi, joissain huonompi. Ja meillähän on käytäviä kaikilla alueilla, eikä ainoastaan joillain. Eli nyt kun puhutaan näistä rajoista. EFSIVän hyväksyttiin, siinä kävi paremmin kuin kuvittelimme. On realistisia mahdollisuuksia. Eli millaisia mahdollisuuksia te näette sen suhteen, että tätä uutta välinettä voitaisiin soveltaa niin, ettei ainoastaan nyt siirrytä järjestelmästä toiseen, vaan että voidaan todellakin osoittaa, että se, mitä nyt tarvitaan näille suurille, suurimittaisille hankkeille, joissa on paljon riskejä, siellähän on tärkeä osa, joka voitaisiin tehdä tämän uuden välineen kautta. Nyt enemmän kuin koskaan tätä tarvitaan, ja tehän parhaiten tiedätte tämän tilanteen. Eli meidän täytyy nyt osoittaa todellakin, että EFSIkin on mahdollista soveltaa liikenteen alalla. Eli jos nyt sitten sanotaan, että keskitytään energiaan ja teollisuuteen, jollain tavalla teidän, jotka tunnette nämä asiat hyvin, ei pidä ainoastaan miettiä työpaikkoja, vaan täytyy miettiä, miten voidaan auttaa taloutta. Ja me olemme valmiita auttamaan teitä sataprosenttisesti, mutta on kuitenkin tärkeää, että voisimme nähdä joitain hankkeita kunkin käytävän osalta niin, että ne voisivat olla tällaisia EFSI-hankkeita. No sitten nähdään, miten käy hyvin tai huonosti, mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä luettelo näistä liikenteen EFSI-hankkeista, joita voidaan toteuttaa, mutta me olemme sitten riippuvaisia vähän teidän kannoistanne. Vielen Dank. Jetzt Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Telitska. So Dutch bluntness a little bit of... Uh, Tämän äh, hollantilaisen suorasukaisuuden jälkeen hieman tsekkiläistä diplomatiaa. No, aiempi puhuja osoitti, että hän on varmasti erinomainen tuleva koordinaattori, kun hän osaa noin suorasukaisesti puhua. Minä olen sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeä käytävä. Minä pidin tätä erittäin hyvänä esittelemänä. Ja minä haluaisin puhua Elvejoen näkökulmasta tästä asiasta. Tästä ei olisi voitu tehdä suurempaa sotkua kuin mitä tsekit tästä tekivät. Ei ollut selkeää prioriteettia, ei poliittista tahtotiloa ja oikea käsi ei tiennyt mitä vasen on puuhaamassa. ympäristöministeri ja liikenneministeri työstävät tätä samaan aikaan, ja tämä saksalais-tsekkiläinen ulottuvuus, jonka mainitsitte, tämän asian, johon tulee siis puuttua, no he omissa maissaan puhuvat tätä eteenpäin, mutta on myös toinen ulottuvuus. On tietty aikataulu liittyen joihinkin ympäristötekijöihin, Elmejoen kohdalla Münchenin alueella ja toimiin on ryhdyttävä melko kiireisesti. Näyttää siltä, että tässä on koherenssin puute muvin ja Envin pääosastojen välillä. Minä luulen, että tässä tarvitaan hieman apua Envi-puolella koordinaattorin toimesta. Paras lähestymistapa tähän on se, te olette vieraillut Praagissa, äh, Prahassa jo, ja siellä ei voi vierailla joka viikko, mutta Olisi tärkeää tavata ympäristöliikenneministerit ja kansalaisjärjestöt. Tässä on vakava sitä aikataulu. Olisi hyvä, että koordinaattori pohtii tätä, että olisiko mahdollista järjestää tapaaminen. Tämä olisi jos tätä kokonaisvaltaista menettelyä, josta te puhuitte. Se, että saisi ympäristöjärjestöiltä ja muilta sidosryhmiltä tämän näkemyksen, niin se olisi tärkeää. Ministerit eivät ole olleet tehtävissään pitkään, liikenneministeri varsinkaan, joten kertokaa, koska olisi oikea ajankohtainen sitä mieltä, että aika rientää ja päätöksiin on ryhdyttävä Prahassa jo varsin pian. Paljon kiitoksia viimeisenä minä itse. Niin nämä kaksi asiaa, jotka otit esille, kaiken ajan on rajat ylittävä luonne ja myöskin nämä pienet projektit ovat tärkeitä. Tämä on tärkeä asia. Oikeastaan kyse on todellisesta ajatusmuutoksesta, suhtautuminen muuttunut. Ja sitten vielä satamien ja sisämaan välinen yhteys on tärkeä asia. 50 prosenttia Hampurin tulevista tavaroista kuljetaan kuljetetaan raidetta pitkin eteenpäin. Tietenkin parantamisen varaa on, mutta kyllä se onnistuu. Ja sitten vielä kolmas asia, eli tämä sisävesiliikenne, niin kuin itse sanoit ja mainittiin Elvekin. Mitkä ovat tosiasiat? Viimeisen 20 vuoden aikana Euroopan sisävesiliikenne liikenne on vähentynyt 28 prosenttiin, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö infrastruktuuria olisi tarjolla, vaan syynä on se, että sisävesiliikenteellä on heikkoutensa hitaus ja verkon vähäisyys. Siksi käytetään muita verkkoja. Ja voin kertoa teille, että 30 vuotta sitten meloin Donoa, Tonavaa, Tonavalla Ingolstadtissa Mustalle merelle ja kymmenen minuutin välein meidän piti pysähtyä tai kääntyä, jottei me kaadu suurten alusten aiheuttamassa aallokossa. Ja ihan hiljattain, kun kävin Tonavalla, niin kolme alusta siellä tuli vastaan. Eli kyllähän siellä laivat voivat kulkea, mutta kolmingelmana on se, että siellä ei vain liikennöidä. Ja kaikki vain sanovat, että kunhan rakennetaan lisää ja lisää, niin kyllä tilanne muuttuu, mutta eipä muutu. Ja Barle, Berliinissä Äh, sulkuja kasvatettiin huimasti ja Berliinin liikenneministeri totesi, että tämä on sisävesiliikenteelle esitetty tarjous. Tätä emme välttämättä tarvitse, mutta Berliini sai nämä rahat valtiolta ja siksi lähdettiin rakentamaan, mutta tilanne ei muuttunut miksikään. Ja sitten Reini ja Maini ja Tonava kanava, sen piti olla kaiken suurin hanke ja 80 asioista vastannut ministeri totesi aikanaan, että tämä on äh, papelitornin rakentamisen jälkeen kaikkien aikojen tyhmin rakennushanke. Mutta löytyyhän sieltä pyörätie, mutta kyllä se pyörätie olisi helpommallakin syntynyt ja halvemmalla, joten mitä tulee tähän sisävesiliikenteeseen, niin olen kyllä epäileväisellä kangalla, kannalla. Meidän täytyy katsoa, miten tilanne on kehittynyt ja tiedän, että Saksasta löytyy kyllä potentiaalia vastustaa hanketta vedoten ympäristösuojeluun. Ehkäpä Hampurin asti tällä on jonkinlaista merkitystä, mutta ei siitä pidemmälle. Mutta mehän rakensimme uuden sataman Elben varrelle ja nyt meillä on sekä uusi satama että laajennettu väylä, mutta vain ainoastaan Hampurin asti, joten tämä ei ole kovinkaan helppo asia. No mitäs vaihtoehtoja on? Elben rannalta löytyy kyllä hyviä rautatieyhteyksiä, mutta sitä ei ole laajennettu riittävässä määrin. Me tarvitsemme 25 vuotta ylipäätään rautaliiken, rautatieliikenneverkoston laajentamishankkeen toteuttamiseksi, mutta mitään ei ole vielä tapahtunut. Potentiaalia on kylläkin tarjolla, mutta jos alo- katsotaan näitä kuljetettavia määriä, niin se onnistuisi kyllä kiskoliikennettä käyttäen, mutta me tarvitsemme ensin näitä kiskoja. Ainakin Dresdenin ympärillä tilanne on parantunut, mutta verkostosta ei voida puhua, joten meidän täytyy ensin päättää, että käytetään tätä verkostoa, rakennetaan sitä. Tästä ei ole enää ollut haittaa Äh, edes asukkaille, joten priorisoitakoon sitä. Ja jos tämä ei riitä, niin aina voidaan katsoa vielä muita vaihtoehtoja, mutta jos 20 vuoden jälkeen sisävesiliikenteen osalta luvut ovat näin surkeat, niin ei me voi, me jat, emme voi jatkaa tällä tiellä. Ja mitä tulee työpaikkoihin, pitää paikkansa – jos lähdetään purkamaan jotain ja rakentamaan uudestaan, niin se luo uusia työpaikkoja, mutta on se järkevää? No se on eri asia. Kyllä minä olisin käyttänyt näitä aikanaan tuhlattuja rahoja aivan muihin hankkeisiin. Mutta miksi tämä on niin tärkeä sisävesiliikenteen osalta? Saksassa on analysoitu tilannetta, jonka mukaan jokaista sisävesiliikennettä harjoittavan henkilön osalta hallinnosta vastaa kolme henkilöä. Aina tulee uusia hankkeita ja osoittavat, että heitä tarvitaan. Jos tilanne olisi toisenlainen, niin sitten puhuttaisiin aivan toisenlaisista mittakaavoista. Eli ei kannata aina vain viitata tähän työllisyysulottuvuuteen. Tietenkin meidän täytyy taistella työttömyyttä vastaan, mutta samalla meidän pitää huomioida myöskin tämä ympäristö- ja ilmastoulottuvuus. Ja nyt, Matthew, sinä voit vastata näihin esitettyihin kommentteihin ja kysymyksiin. Kiitoksia. Tämä viimeinen ei ollut mikään kysymys, vaan lausunto. Niin siis kysymys oli, mitä mieltä sinä olet tästä? Niin, mitä mieltä olen. No olen kyllä selvittänyt sen viimeisen 20 vuoden aikana aika monta kertaa. Mutta sanoisin nyt seuraavaa. Jos nyt katsotaan tätä koko käytävää, ja sitten kesäkuun loppuun mennessä te katsotte näitä taloudellisia vaikutuksia tästä työstä ja miten siellä voidaan luoda työpaikkoja, niin sitten ei puhuta enää miljardien investoinneista, vaan siitä, miten voidaan kehittää tiettyjä alueita tämän käytävän varrella. Ja en halua sulkea pois mitään liikennemuotoja. Haluan, että on taloutta ja ekologiaa mukana, mutta olen tavannut Prahassa esimerkiksi ihmisiä, tapasin ministerit kummallakin puolella Dresdenissä ja Prahissa, ja ne myöskin ympäristöliikkeitä, ja he sanoivat, että me olemme valmiita istumaan alas ja katsomaan, mitä voidaan tehdä. Missä tämä Elben ohjelma on? Metri 60 ja vähintään 340 päivää vuodessa pitäisi olla käytössä. Ja jos katsotaan tätä, niin on ihan normaalia, ettei mitään rahtisuunnitelmia tehdä nyt, koska kolmasosa ajasta rahtiliikenne ei ole mahdollista. Eli tämä on noidankehä. Ja siksi on erittäin keskeistä, että kumpikin näistä maista puhuu ihan selvästi. Ja huomenna sanotaan, että katsotaan sitten näitä vaihtoehtoja. No sitten raideliikenne olen samaa mieltä sataprosenttisesti, eli mitä tulee pohjoiseen, mutta kävin myöskin Bremenissä ja siellähän siellä on tällainen pullonkaula raideliikenteessä. Eli en nyt halua varoittaa, mutta on laitoja, jotka tulevat satamaan. Ja nyt puhutaan aluksista, jossa on 25 000. Eli meidän täytyy jotenkin hoitaa nämä kiireisimmät ajat. Ja sitten Tsekin tasavallasta ja muista maista, sieltäkin tulee sitten tavaroita, jotka ovat menossa pohjoiseen. Ja mielestäni tämä nyt on tämän käytävän henki. Eli näiden satamayhteyksien pitää olla rajat ylittäviä. Ei täällä ole mikään pelkästään saksalainen ongelma, vaan tämä käytävä ongelma ainakin kuusi, kuudella maalla pitäisi olla tässä sananvaltaa. Eli näin näin asian. En nyt katso, en ole tavannut ketään paitsi talouden esittäjä, että ympäristöllä ei ole mitään merkitystä, haluan vain mennä tästä laivalla. Mutta kumpikin osapuoli on valmiita keskustelemaan myöskin ministeriötasolla, ja siksi tämä käytävä kysymys, tämä liittyy sisävesiliikenteeseen, mutta meidän täytyy katsoa näitä tavoitteita ja sitten tutkia niitä. Ja sitten yhteistyö Saksan ja tässä tapauksessa Tsekin tasavallan kanssa. Mehän halusimme tehdä alueellista yhteistyötä, rakenteet, joita nyt on jo muilla alueilla. Ja niitä voidaan yhdistää ja eri näkökulmista näitä pelkoja tai ehdotuksia voidaan tehdä, mutta meidän täytyy kuitenkin viime kädessä saada aikaan ehdotus ja meidän täytyy tehdä järjestää kokouksia, koska muutenhan tätä LB-kokousta on jo lykätty 20 kertaan, koska joku haluaa aina löytää vielä jonkun viimeisen mahdollisuuden. Eli meillä täytyy perustaa tällainen ryhmä, joka tekee tehokkaasta työtä, koska on nyt tarpeen, että saadaan aikaan tulos, joka tyydyttää kumpaakin osapuolta. Meillä täytyy myöskin olla johdonmukaisuutta, kun katsotaan näiden maiden sisäistä tilannetta, mutta myöskin EUn tasolla yhtäältä on liikennettä ja toisaalta on ympäristökysymykset. Eikä voi olla mitään hallintoa yhdessä maassa. Esimerkiksi liikenneministeri hyväksyy jotain ja sitten ympäristöministeri hylkää ehdotuksen. Eli meidän täytyy toimia paljon johdonmukaisemmin ja vahvistaa tätä yhteistyötä. Ja tämä tietysti koskee myöskin komissiota. Eihän voi olla niin, että jokainen löytää kumppanin eikä sitten pyri mihinkään ratkaisuun. Eli me ainakin nyt monien hankkeiden osalta olemme vahvistamassa johdonmukaisuutta, emme pelkästään yhdessä pääosastossa, vaan esimerkiksi aluepolitiikan pääosastossa ja sitten ympärist- eh, ilmaston pääosastossa. Ja meidän täytyy vahvistaa pääosastojen välistä yhteistyötä. Ja sitten, mitkä hankkeet voitaisiin liittää tähän EFSiin? No se nyt on ihan itsestään selvää. Sisävesiliikenne ja raideliikenne – tarvitsevat noin 30-35 prosentin yhteisrahoitusta, eli EFSI ei ole tässä kaikkein tehokkain väline, mutta huomenna, ja mitä nyt jo nähdään niin näiden hankeehdotusten osalta, että TNT-verkkojen osalta ei ole painotettu tieliikennettä, mutta sielläkin tietysti on investointiongelmia ja myöskin sinne pitää investoida. Ja kun kyse on turvallisuudesta, niin se on sama asia, mutta infrastruktuuria täytyy parantaa, ja EFSI on tässä hyvä väline. Ja sitten satamissa, siellähän voi olla yksityisiä kumppanuuksia, ja niitä voidaan hyödyntää paremmin. Mutta joskus kuitenkin myöskin 100 kilometriä satamasta eteenpäin alue on vielä mielenkiintoinen. Ja sitten on näitä multimodaalisia foorumeita. Se on hyvä esimerkki EFSin käytöstä. Eli tässä on kolme aluetta, jotka on havaittu ja niitä on analysoitu. Sitten Vimin kysymykset. En minä nyt niin kauhea ole kuin kuvasit. Niin yksi asia on selvää. Meidän tehtävämme on panna täytäntöön TNT-asetukset, koska maiden täytyy noudattaa sitä, mitä ne ovat allekirjoittaneet. Meidän täytyy muistuttaa maita välillä siitä, mistä on päätetty, ja emme täällä, täällä mitään uutta Mehän tiedämme jo aikaisemmilta ajoilta, kuinka hankalaa välillä on, että maat panevat täytäntöön sitä, mistä ne ovat aikaisemmin päättäneet. Siitähän tästä on kyse. Eli meidän täytyy noudattaa näitä painopistealueita. Ja sitten EFSIhän liittyy suorastaan, suoraan tähän Euroopan investointipankkiin, mutta nyt tässä on vahva yhteys, kun ajatellaan EFSin painopistealueita ja sitten näitä TEN-T-säädöksiä. Eli näissä hankkeissa ei enää yleisesti puhuta liikenteestä, vaan siellä vähän tarkemmin käsitellään painopistealueita. Me ja parlamentti haluamme parempaa valvontaa ja haluamme mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Tämä on erittäin tärkeää. Eli mistä tiedämme, että väline ei sovi ihan kaikkeen. Ja sitten Kiinan kysymys. Tapasin Kiinan edustajia Atenan satamassa ja täytyy suoraan sanoa, että he olivat hyvin avoimia laajentamaan yhteistyötä Kreikan junayhteyksien parantamiseen ja he olivat valmiita myöskin rahoittamaan niitä. Eli onko tämmöistä hyvä vai huono asia? No, tällä hetkellä meillä on se asenne, että jos on näitä painopistealueita eurooppalaisten verkkojen osalta ja jos niitä noudatetaan, niin silloin ei pidä estää yhteisrahoitusta. Tämä on mielestäni ihan yksinkertaista ja Kreikan tyyppiselle maalle, jos löytää kumppanin, joka haluaa investoida tässä hengessä, niin se on kyllä mielenkiintoinen ehdotus. Sitten Istanbulin yhteys. Sehän on tähtäimessä. Käytävä nyt ei mene sinänsä Istanbulin asti, mutta työt, joita siellä on tehty, ja mielestäni myöskin nämä rahtiliikennettä voidaan vahvistaa ja henkilöliikennettä. Siellähän on Bulgaria lähestöllä ja tällä hetkellä siellä ei ole tehty riittävä, riittävästi. Meidän täytyy parata infrastruktuurita siellä ja sitten voimme saada aikaan lisäarvoa tässä teoreettisessa Istanbulin yhteydessä Turkissa. Eli tämä linja mielestäni tulevina vuosina tulee kehittymään huomattavasti. Eli tiedän, että teidät on kutsuttu Riikaan. Olisi hyvä, jos näkisin muutaman kollegan siellä. Ja sitten muita analyysejä voidaan katsoa. Siellä on ehkä katsottu äh, vähän talouden kannalta tai työpaikkojen luomisen kannalta näitä käytäviä. Eli voitte jo valmistautua tähän ja tällä tavalla varmasti pääsemme hiukan taas eteenpäin. Kiitos. Kiitokset Matthew Gross tästä alustuksesta ja vastauksistasi. Unohdin vielä tähän käytäväsi liittyen sanoa, että tämä Vidinin ja Kalasatin välinen silta, joka kulkee Tonavan yli, moni multimodaalisuudesta puhuttaessa kerron aina, kuinka hieno hanke tämä on. Tätä voidaan käyttää sekä pyörällä, ajettaessa, että autolla, että myöskin junalla. Kiitokset ja tähän voinkin päättää kokouksemme. Vielä kerran kiitokset Matthew Grossille ja kaikille läsnä oleville.